All right, kiitoksia. Nyt jatkamme kokousta taas. Minä haluaisin aloittaa iltapäivän ensimmäisellä kohdalla. Nimittäin toimitamme äänestyksen jäsenvaltioiden komission täytäntöpanon käyttöön kohdistamasta valvonnasta. Ja siksi kuulkaa, pyytäisin, että herra esittelijä, Albertini puheenjohtajamme, ensin lausuisi jotakin Haluaisin kuitenkin kaikkien kollegojen kiinnittävän huomiota siihen, että ei nyt ole kyse keskustelusta, meidän täytyy toimittaa äänestys ja kuulkaa pyydän vain, että herra Albertini lausuu jotain ja jos nyt on jotain kollegoilla sanottavaa, niin puhukaa lyhyesti pyydän, koska meidän täytyy toimita äänestys. Meillä on tiukka aikataulu tähän muutenkin. Sitten tulee vielä jälkeen keskustelujakin. Pyydän, että herra Albertini ensin pitää puheenvuoron. Herra puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain muutama sana kertoakseni noin lyhykäisesti, mistä tässä on kyse. Kuten tiedätte, 291 artikla seut siis siinä muodossa, kun se Lissabonin myötä tuli, määrä, että jäsenvaltiot harjoittavat valvontaa täytäntöönpanovallan osalta siinä muodossa, kun se on annettu komissiolle. Kuitenkin tähän täytyy myös taata se, että parlamentti on täysivaltaisesti mukana yhteislainsäätäjänä. Tästä syystä on nämä kaksi vaatimusta, jotka täytyy saattaa yhteen. Tässä minun laatimassani lausunnossa on vaadittu sitä, että parlamentti voisi tehokkaalla tavalla harjoittaa omaa valtaoikeuksiaan, jos voidaan esittää huomioita tai jopa viime kädessä viedä asia tuomioistuimeen, kun on kyse täytäntövallan käytöstä hyväksyttyissä päätöksissä. Sitä on pidetty erittäin tärkeänä, että komissio muodollisesti kertoisi parlamentille näistä asioista aina kussakin hankkeessa erikseen, jos se on jotain aikonut hyväksyä 291 artiklan nojalla. Tämä tiedotusmenettely on tavallaan lisänä siihen, mitä on jo määrätty muutenkin niissä menettelytavoissa, jotka liittyvät komiteamenettelyyn. Ei tässä tehdä mitään eroa lausunnossa delegoidujen ja, ja täytäntöpanosäädösten välillä. Tässä on vain pitäydytty siihen, että lausunnossa, josta siis nyt tänään toimitetaan äänestys täällä, Siinä muuten oikeudellisten valiokunta on toimivaltainen valiokunta ja siellä äänestetään tästä mietinnöstä huomenna. On siis erittäin tärkeää, että meidän lausuntomme hyväksytään tänään. Niin lausunnossa on vain lyhyt yhteenveto näistä eri tarpeista antaa parlamentille mahdollisuus harjoittaa valtaoikeuksiaan yhteis lakilainsäätäjänä ja varsinkin 291 artiklan nojalla suhteessa puolestaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, jota he käyttävät täytäntöönvallan valvonnassa. Siinä kaikki. Thank you very much. Yes. Kiitoksia paljon. Olkaa hyvä. Seuraava puheenvuoro. Ja meine, äh, Fraktion wird... Kiitoksia. Minun ryhmäni aikoo äänestää mietinnön puolesta. Olisin kuitenkin todeta, että olisin kovasti toivonut erästä asiaa. Nimittäin sitä, että demokratia liikkeeseen, demokratiapyrkimyksiin liittyvät asiat olisivat paljon konkreettisempia. Ja hämmästyttää kovasti se, että vihreiden tarkistukset ovat sellaisia, joita esittelijä ei hyväksy. Etukäteen liberaalit ja konservatiivit olivat kyllä tehneet tarkistuksia ja niiden suhteen esittelen kovin myönteisellä kannalla. Haluaisinkin kysyä Kuelta, kuen tarkistuksena koko esittelijä vastustaa niitä. Koska mikäli ne hyväksyttäisiin, vinti olisi kyllä kovin paljon parempi. There was some problem with the translation. Tässä oli jonkinlainen tulkkausongelma tukali italian kielellä. Canova un'altra lingua. Adesso sentiamo. Ah. Okay, it's okay now. It's okay now. It nyt ilmeisestikin toimii. Italian kanavalla oli jokin toinen kieli. And we'll start with... No niin. Aloitamme siinä tapauksessa. Kyllähän minulla on nyt mikrofoni päällä. Minä luotan teidän kantanne tässä asiassa, toteaa puheenjohtaja. Otan sitten tarkistuksesta 17 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus numero 18 puolesta vastaan. Hylätty. Kiitos. Tarkistus numero 19 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 20 20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. Näin ollen tarkistus 6, tai pikemmin tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. 22 tarkistus puolesta vastaan. Uskoakseni meidän täytyy tarkistaa tämä koneellisesti, joten tarkistus 12 äänestys alkaa. Pistäkää äänestyskorttini sen koneeseen ennen kuin painatte nappia. Toimivatko koneet? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty, mikä hylätty. 24 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin ollen tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty nähdäkseni. 25 puolesta vastaan. Hylätty. 26 puolesta vastaan. Hylätty. 27 puolesta vastaan hylätty. 10 puolesta vastaan hylätty. Mikäli tämä sama kaava tässä nyt toistuu, niin voisimme äänestää 11, 12 ja 13 ja 14 tarkistuksista yhtenä ryhmänä. Sopiiko nämä seuraavat kolme yhtenä ryhmänä? Puolesta 11, 12, 14. Puolesta vastaan. Kaikki kolme hylätty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan. Hylätty. 15 puolesta vastaan hylätty. Johdantason kappale 1, tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hylätty. 2 puolesta vastaan hyväksytty. 3 puolesta vastaan hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Näin ollen sitten äänestys, loppuäänestys koko lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Now. Yes, Mr. Vigenin. Herra Vigenin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tehdä esityksen SD-ryhmän puolesta tässä valiokunnassa huomenna Huomenna meidän pitäisi toimittaa äänestys. Kyllä se on päällä. Mikki on päällä. No, lähestyn mikrofonia. Huomenna meidän pitäisi toimittaa äänestys Albanian yhdentymisestä Euroopan unionin päätöslauselman esityksestä. Tehän tiedätte, että viime viikkojen aikana kahden suurimman ryhmän, kansanpuolueen ja SD-ryhmän johto on ollut mukana ponnisteluissa Albanian kriisin selvittämiseksi valitettavasti Hallituksen ja opposition välillä ei ole sopuratkaisua syntynyt. Ymmärtääkseni herra Doll menee tällä viikolla Albaniaan tapaamaan pääministerin ja johtoa muutenkin Albaniassa. Jos me lykkäämme huomista äänestystä, tämä mielestämme auttaisi herra Dolia ja parlamenttia ylipäätään niin, että me auttaisimme löytämään yhteisen ratkaisun tähän vaikeaan tilanteeseen Albaniassa. Me uskomme, että ei olisi hyvä merkki, jos me vain jatkamme vanhaan malliin tämän päätöslauselmaesityksen kanssa. Minä pyydänkin, että äänestystä lykättäisiin heinäkuulle. Toivottavasti sitten tällä välin pystymme sopurakaisun löytämään. Kiitoksia. So we have Miss Doris Pack. Rouva Doris Pack. Wir haben, uns, wir haben über das Anliegen der Sozialisten schon gesprochen. Niin, me olemme jo puhuneet äh, tästä Demarien pyynnöstä ja olemme sitä mieltä, että me emme voi nyt äh, toista kertaa hylätä Albaniaa käsittelevää tekstiä, eikä ole mitään syytä siirtää sitä pidemmälle. On olemassa valittu parlamentti Albaniaan ja parlamentti myös, ja demarit ovat siellä käyneet vierailulla, ja on jo hyväksytty työn alku. Eli ongelma ei nyt sinänsä ole tässä parlamentin tasolla, vaan ongelma on suorastaan muualla, eikä täällä meillä. Eli mitä me odotamme hallitukselta? Me toivomme, että oppositio osoittaisi sen, tämän tässä näissä uusissa äänestyslainsäädännössä edistystä. Daulin ja Schulzin kanssa tästä asiasta on jo puhuttukin ja tämä asia on ollut esillä demarien kanssa, mutta ei vielä päätös tyydytä oppositiota. Ja toinen hallituspuolue on valmis käsittelemään tätä asiaa sitten tulevaisuudessa mutta nyt täytyy puhua myös tästä menneisyydestä ja tästä järjestetystä äänestyksestä, joka joka ei ole välttämättä nyt vastannut kaikkiin toiveisiin ja demarit ovat sitten myös kyseenalaistaneet osan tästä äänestyksestä. Parlamentus. Eikä tämä ole parlamentin tehtävä ylipäänsä. Tämä on suorastaan laitonta. Sen vuoksi, sen vuoksi yhtäkään hallitusta ei tähän, voida tähän pakottaa. Sen vuoksi Dahl ja Schultz ovat kätensä asiasta. Mitä keskustelusta sitten jää käteen? Se, on, äh, se jää vielä nähtäväksi, mutta uusi vaalilaki on nyt tuloillaan, joten sen vuoksi lykkäämällä asia emme voi mitään muuttaa, emme hyvän emmekä huonoon suuntaan. Annamme nyt oikein mieten oikeana single, mikäli äänestämme mietinnöstä huomenna, ja sitten toteamme, että olemme sitä mieltä, että tämä maa täytyy auttaa pois kriisistä. Ei riitä, että jatkuvasti vain muistutan siitä, että ongelmia on vielä olemassa. Tämä koskee muitakin maita, mutta niiden suhtaan ei ole oltu niin kriittisiä. Albanian osalta pitäisikö tässä nyt tehdä sitten poikkeus? Tämä on epäreilua vaalilla valittua hallitusta kohtaan ja vaalilla valittua parlamenttia kohtaan. Kiitän lämpimästi kaikkia kollegoita ja toivottavasti kaikki ovat huomenna varmistamassa sitä, että äänestyksessä käy niin kuin äh, äänestyksessä pitäisi käydä. Rovaneet seuraavana. Meneer de voorzitter, waarde collega's, in tegenstelling tot eh, collega Pak. Hyvät kollegat, niin vastoin sitä, mitä kuulimme Pakin äsken sanovan, niin ryhmäni suurilta osin, ei ehkä yksimielisesti, mutta suurilta osin on valmis antamaan viimeisen mahdollisuuden ratkaisun löytämiseksi tähän kysymykseen, joten me olemme valmiit hyväksymään tämän ja siirtämään äänestystä. Please. Kiitos, Sitterova Nielsen. Aivan lyhyesti meidän ryhmämme vain on esittelen kanssa samaa mieltä. Jos hän haluaa lykätä, niin sitten seurataan hänen osviittaansa. Herra Pereira. Kiitoksia. Niin, minä puhun Salafrankan ja Brokin puolesta täällä. Ja me emme ole ollenkaan tämän ajatuksen kannalla, että meidän pitäisi siirtää tätä äänestystä. Se ei missään tapauksessa vastaa meidän toiveitamme. Okay, so now... Selvä. Esittelijä vielä. Olkaa hyvä. Tis. Herra Juntis. Mr. Huntis, you have the floor. Ευχαριστώ Kiitos herra puheenjohtaja. No niin, hyvät kollegat, minä haluaisin kuitenkin nyt muistuttaa teille, että Kolme viikkoa sitten esitettiin yhteisesti pyyntö, siis todellakin yhteisesti meidän puoleltamme, että me lykkäisimme tätä, että sitten sillä välin pystyisimme uurastelemaan vielä enemmän, että ongelma saataisiin hoidettua pois päiväjärjestyksen. Nyt ei tämä kai olekaan mikään yhteinen toive. Ja kertoisin vielä, että näissä ponnisteluissa monet kiitokset kaikille esittelijät, niin tässä me olemme pyrkineet yhdessä tekemään hyvää työtä niin, että tilanne kohentuisi. No, minä olen nyt sitä mieltä, että koska tämä ei ole enää yhteinen pyyntö, niin toinen lykkäys ei olisi enää oikeastaan oikeutettua. Jos toistamiseen tätä lykätään, niin se nyt ei ole kovin tavallista. Se kuitenkin merkittävästi lykkäisi myös lopullista äänestystä sitten Täytyy palata asiaan syyskuussa, että asioita täytyy ajantasaistaa. Siis en mitenkään aliarvioi niitä ponnisteluita, joita nyt ollaan tekemässä. Sitä paitsi tiedän, että ihan tälläkin viikolla on vierailuja tulossa. Jos tuloksia saadaan, kuten toivomme kaikki, niin sitten aikana täysistunnossa Strasbourgissa me saamme kyllä tilaisuuden ottaa huomioon suullisen tarkistuksen muodossa ne tulokset, joita mahdollisia myönteisiäkin on vierailujen aikana saavutettu. Minun mielestäni ei ole perusteltua toistamiseen lykätä äänestyksen toimittamista, siksi on edettävä sen mukaan, mitä on ajateltukin. Yes. Niin. No. Um, no, I think you know that we... Uskoakseni te tiedätte, että että nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että äänestys on määrä toimittaa huomenna. Kansanpuolue, GUE ja vihreät tukevat sitä, että äänestys järjestetään, kun järjestetäänkin huomenna. Tämä tarkoittaa sitä, että nähdäkseni tästä tulee jo 37 jäsentä, ja muut sitten ovat lykkäämisen kannalla. Nyt on kaksi vaihtoehtoa, tai siis liberatkin ovat lykkäämisen kannalla. Herättään, olkaa hyvä. I wasn't going to intervene, but... En aikonut puhua, mutta minun ryhmäni on nyt muuttanut mielensä. Olemme samaa mieltä kansanpuolueen kanssa siitä, että huomenna kannattaisi kyllä äänestää. So we have a majority for... Joten enemmistö kannattaa sitä, että äänestetään. Varmaan tiedätte, että äänestys toimitetaan siis huomenna, elleivät sitten ryhmät jälleen kerran vaihda kelkkaansa toisen suuntaan huomisaamu mennessä. Toivottavasti minä en sitten ole enää puheenjohtajana, niin että tämä ei ole sitten minun ongelmani. No, joka tapauksessa meidän nyt täytyy aloittaa tämä julkinen kuulemistilaisuus. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta ja nyt siirrymme kaikkiin tärkeimpään aiheeseemme tänään, eli kuulemistilaisuuteen. Nyt pyytäisin, että asiantuntijat tulisivat tänne puheenjohtajan pöydän taakse. No, it's okay. Thank you very much. <laughs> But only for the beginning. Yeah, okay. So I'll leave the stuff. Yeah, yeah.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 Bene, cari <clears throat> colleghi. No niin, hyvät kollegat, minulla on ilo aloittaa tämä julkinen kuulemistilaisuus aiheena uusi euroatlanttinen turvallisuusarkkitehtuuri. Siinä on mukana ollut Danjean ja turvallisuus- ja puolustusvaliokunta. Me olemme yhdessä tehneet työtä. Mielestäni tämä on erityisen hyvä ajankohta käsitellä tällaista aloitetta, se osuu yksin myös sen työn kanssa, jota me olemme tekemässä erään tutkimuksen tiimoilta, kun tässä ollaan uudistamassa tärkeitä elimiä NATOa muun muassa, ja siksi Luna Rautsek on tässä käsittelemässä myöhemmin tätä aihetta. viime kuukauden aikana ja, tai ensi marraskuussa valtionhallitusten päämiehet Natosta kokoontuvat Lissaboniin ja siellä päätetään Naton uudesta doktriinista. Me olemme suurella mielenkiinnolla jo kuulleet viime tammikuussa Madeleine Albrightia täällä. Hän on asiantuntijaryhmän puheenjohtajana työryhmä käsittelee tätä samaa aihetta. Ja totta kai asianomaisen järjestön kiertävä puheenjohtajavaltio on järjestänyt myös huippukokousta vielä ennen vuoden päättymistä. Toisin sanoen tämä on mielenkiintoinen aihe myös meille ennakoida jo omalla keskustelullamme näitä merkittäviä tapahtumia jatkossa. Kun ajatellaan näiden järjestöjen uudistuksia, niin viimeksi niitä uudistettiin 99. Kymmenen vuoden aikana on tullut paljon muutoksia. Tilanteet ovat vaihdelleet, on, on uhkia, haasteita ollut turvallisuuden saralla, kuten puolustuksessakin. Eurooppa on muuttunut sekin sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan ja sitä ennen tuli uusia jäsenvaltioita Euroopan unioniin. Toisin sanoen, on todella sopiva hetki käsitellä näitä teemoja. Tänään me pohdiskelemmekin näitä rinnakkaisia uudistusprosesseja. Tässä ollaan keskustelemassa myös presidentti Medvedevin esityksiä Etykin uudistamiseksi. Tässä ollaan menossa kohti kokonaan uutta turvallisuusarkkitehtuuria euroatlanttisissa suhteissa. Tämä nyt on myös meidän tapaamisemme otsikko kysymysmerkillä varustettuna ja siksi vastauksen kuulemme meidän asiantuntijoiltamme. Professori Silvestri on ulkoasiainstituutin puheenjohtaja Roomasta. Professori Dan Hamilton, joka on transatlanttisten suhteiden keskuksen johtaja Washingtonista. Suletres Marinaki, joka on Kreikan edustaja, ja professori Nadia Arvatova, joka on maailmantalous- ja kansallisten suhteiden instituutista Moskovasta. Tässä järjestyksessä saavat he myös puheenvuoron. Olen pahollani, mutta jätän nyt puheenjohtajuuden muiden sitoumusten vuoksi kollega Paskun kykeneviin käsiin. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. I would like to ask... Pyytäisin, että herra Stefano Silvestri puhuisi 10 minuutin ajan. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. No, Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Aika noin skemaattisesti aion puhua, se nyt on väistämätöntä. Totta kai täytyy nyt sanoa, että nyt on käynnissä uudistusprosessi, jotta voidaan uuteen kansalliseen tilanteeseen sopeutua, mutta niin pitkällä ei vielä ole minun mielestäni. Nyt on nähtävissä yleinen kriisi nykyisessä turvallisuus- ja puolustusjärjestelyssä. Se pyrkii sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin, mutta ehkäpä kahdestakin syystä on vaikea muuttua ylipäätään jo toiseksi. Vielä ei ole selvää, miten muutokset vaikuttavat eri tilanteisiin. Nyt onhan on niin, että nämä muutokset eivät ole kovin vakuuttavia ainakaan nykyisellään. Jos katsotaan tätä raporttia niin kutsuttujen Naton viisaisten kerhon Albertin johtavan ryhmän raportti, ja siinä pyritään tarttumaan uusiin uhkiin, niin olen tehnyt yhteenvedon näistä vastauksista, ja siinä oikeastaan on kaikkia kaikille. He ovat tehneet luettelon kokonaisen menyyn ja aika isonkin menyyn, pitkän menyn kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Mutta se ei ole ainoa ongelma. Nimittäin kun tarkastelee Pentagonin puolustusselvitystä, ehkä enemmänkin paremmin rakennettuna, mutta kuitenkin samaan tyyliin siinä lausutaan asioita. Olipa kerran ajatus siitä, että Pentagon pystyi taistelemaan puolitoista tai kaksi puolikasta sotaa kerrallaan. Se oli aika selkeä käsitys aikanaan. Mutta nyt he esittävät kolme hyvin mutkikasta skenaarioa. Kukin niistä olisi sekoitus erilaisia sotia keskenään. Ensinnäkin vakauttamispelote, alueellinen hyökkäys, autetaan siviiliviranomaisia, humanitaarinen siviilikriisi, katastrofit. Tämä on se ensimmäinen paketti. Sitten toinen, se, että olisi kaksi hyökkääjää alueellisesti, plus sitten vielä mahdollisimman hyvin ollaan valppaina USA puolella. Ja kolmas skenaario on, että puututaan merkittävään vakauttamisoperaatioon, keskitytään siihen ja pitkällä aikavälillä. Ja sitten ehkä on terroritoimia muualla ja sitten on keskikuun missioita ja annetaan siviiliviranomaisille tukea. Tässäkin on ihan vähän kaikkia kaikille. Ajatuksena on, että pitäisi olla joustava, koska kunhan ei kerran tiedä. Ja se, että on mahdollinen määrä vihollisia, se on suuri. Useimmat uhat eivät ole maantieteellisesti tarkasti määriteltyjä. Parikin skenaarioa on mahdollisia, liiankin paljon skenaarioita ja liian paljon vaihtoehtoja tarjolla. Jos nyt sanotaan tämä sillä tavalla, että muistamme miten Ramsfeld, entinen puolustusministeri, sanoi, että kaikki tuntemattomat varmasti tapahtuvat. Tässä tilanteessa on hyvin Vaikea suunnitella selkeästi mitään uudistusta. Mitä tämä sitten merkitsee? Se merkitsee sitä, että äh, Atlantin liitto on menettävässä strategista keskittymistä ja maantieteellistä alaansa. Ei ole mitään selkeää vihollista olemassa, ei tiedetä miten toimia. Se, että ainoa sota, jossa se nyt on, on kaukana sen maantieteellisestä piiristä, jos ajatellaan Washingtonin sopimusta. Se on hyvä osoitus myös tilanteesta. Mitä se sitten tarkoittaa Euroopan turvallisuudelle? No ei se hyvää lupaa. Euroopan turvallisuus ja puolustus tarvitsevat myös tehokasta euroatlanttista suhdetta, suhdetta Yhdysvaltain kanssa. Nimittäin Euroopassa, kun ei ole kaikkia mahdollisuuksia, budjettiongelmia on, puolustusmenut ovat pirstautuneet myös kansallisesti, mikä myönteistä on se, että kun ajatellaan uutta amerikkalaista turvallisuusstrategiaa Obaman muotoilemassa versiossa, edellyttää myös vastuullisia liittoutumia. Eli tämä on tavallaan hyvä vastakaiku sille, mitä täällä halutaan. Ehkä jopa siellä hyväksytään osa vaatimuksista. Mutta missä sitten ovat liittolaiset? Ovatko he läsnä? He eivät juurikaan ole nyt läsnä tässä liitossa ja tuskin jatkossakaan, kun ajatellaan nykytilannetta. Eli kaiken kaikkiaan minä uskon, että meidän pitäisi tunnustaa ensinnäkin, että tässä tilanteessa vain pienet muutokset nykyjärjestelyihin turvallisuudessa puolustuksessa eivät todennäköisesti tuo oikeastaan mitään lisää turvallisuutta meidän pitäisi tunnustaa, että todennäköisesti Euroopan unioni joutuu hyväksymään sen ajatuksen, että se joutuu laatimaan huomattavasti seikkaperäisemmän, laajemman turvallisuusstrategian niin, että se hoitaa omat elintärkeät etunäkökohtansa yksityiskohtaisemmin. Minun mielestäni tässä tilanteessa Euroopan unionin kyllä kannattaisi tunnustaa se, että se joutuu nyt toimimaan hyvin mutkikkaassa naapurustossa. Ehkä kyse enemmänkin alueellisesta kuin globaalista strategiasta, mutta tämä naapurusto tässä on kaikkein hankalimmassa tilanteessa. Alkaen Venäjästä, Kaspian merelle ja Keski-Aasiaan ja aina Afrikkaan asti. Ja totta kai välimeri mukaan lukien. Keskinäiset riippuvuudet, haavoittuvuudet Euroopan unionissa ovat hyvin merkittävät energiassa. On terrorismia, rikollisuutta, maahanmuuttoa. Alueellisia sotia on, jotka saattavat vaikuttaa sen turvallisuuteen. Massatuhaset ovat levinneet niin ikään. Nimittäin turvattomuus on myös lisääntynyt keskeisessä viestinnässä. Tässä tilanteessa on mahdollista että käydään uutta vuoropuhelua Amerikan Yhdysvaltain kanssa. Todennäköisesti se on tärkeä osatekijä uudessa tilanteessa. En usko, että voitaisiin kuvitellakaan, että meillä on uutta arkkitehtuuria, joka perustuisi eriarvoiseen suhteeseen, kun ajatellaan NATOa, Etyjiä, Euroopan unionia, ilman, että ensin syntyy uusi ymmärrys Amerikan, Yhdysvaltain ja Euroopan unionin kesken. Tämä on todennäköisesti se suurin kanto kaskessa jatkossa. Menivätkö 10 minuuttia siinä nyt jotakuinkin? Thank you very much, uh, Mr. Silvestri. now... Kiitoksia, herra Silvestri. Nyt uh, annan herra Daniel Hamiltonille puheenvuoron. Thank you to you and your colleagues for inviting me to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, että minut kutsuttiin tänään tähän teidän kokouksenne. Tämä oli suuri ilo ja kunnia. Nyt on määrä puhua Euroopan turvallisuusarkkitehtuurista. Ja haluaisin viitata tämän arkkitehtuurin pilareihin, NATOon, etujärjestöön, mutta myöskin eu niin kuin Stefanokin totesi, ja EUn rooliin. Uskoakseni jotkut tietyt perustosiasiat luovat puitekehyksen tälle kaikille. Eurooppa on kokonaisempi, vapaampi, raunomaisempi kuin mitä se on ollut hyvin pitkään aikaan. Mutta se ei ole kokonainen täysin, eikä täysin vapaa, eikä täysin yhtenäinen alueensa suhteen. Turvallisuushaasteet, jotka liittyvät tähän alueeseen, tulevat sekä tämän alueen sisäpuolelta, mutta myöskin ulkopuolelta. Ja kumpikin ulottuvuus täytyy pitää mielessä, nähdäkseni. Uskon, että keskustelussa on tärkeää muistaa, että Yhdysvallat on eurooppalainen valta, ei pelkästään valta Euroopassa. Se on keskeisessä osassa tässä keskustelussa, siksi pidän erittäin hienosti, että minut kutsuttiin tänne tänään. Kun tarkastelemme edessämme olevia haasteita, me täytyy tunnustaa, että instituutiot ja välineet eivät oikeastaan riitä. Meillä on nyt historian mahdollisuus luoda sellainen Eurooppa, joka on vapaa, rauhanomainen ja kokonainen, mutta tähän ei ole vielä päästy. Otetaan yksi pilari, esimerkiksi NATO. NATO on enemmän kirjata kuin koskaan. Kylmän sodan aikana se ei ampunut yhtäkään laukausta. Nyt se on kuulla eri rintamalla toimessa. Se on kirjaisempi kuin koskaan. Siitä olematta se ei pysty välittämään parlamentaarikoille ja yleisölle sitä viestiä, mistä sen toiminnassa oikeastaan kyse. Stefano totesi, että raportteja on saatu. Olen itse ollut niitä joitakin laatimassa. Ja uskoakseni, nyt emme edelleenkään pysty tekemään tätä viestiämme selväksi, yksinkertaiseksi viestiä, mikä on Naton tarkoitusperä. Uskon, että viesti on hyvin yksinkertainen. Tarkoitukset ovat olleet olemassa jo Naton syntypäivistä lähtien, niitä on edelläkin kolme. Ne ovat melkoisen suorasukaisia viestejä. Ensimmäinen on se, että NATO on kollektiivisen puolustuksen järjestö. Toiseksi se on transatlanttisen yhteyden institutionaalinen muoto silloin, kun on kyse turvallisuuskysymyksistä, jotka liittyvät transatlanttisiin suhteisiin tai kumppaneihin. Kolmanneksi sen tarkoitusperä on asia, joka usein unohtuu. Kolmas tarkoitusperä usein unohtuu. Se antaa eurooppalaisen vakuutuksen Euroopan omasta kyvystä toimia, antaa Euroopalle luottamusta, itseluottamusta toimia turvallisuuskysymyksissä ilman, että täytyy jatkuvasti katsoa olkansa taakse epäluuloisesti. Tämä on ollut Naton tarkoitusperä jo heti Euroopan unionin alkupäivistä lähtien. Ja uskoakseni tämäkin rooli on edelleenkin merkittävässä asemassa. Joten nyt kun Lissabonin kokous lähestyy, Naton täytyy nyt puhua vielä selkeämmin sanon kuin koskaan ennen. Se teki sama tehtävä kuin ennenkin, mutta yksi asia on täysin selvä. Kollegat, minä olemme laatineet rap- raportin, että Alliance Reborn, se laadittiin viime vuonna, ja tässä tehdään tätä viestiä selväksi. Natolla on periaatteessa kahden tyyppisiä tehtäviä. Jotkut niistä ovat kaukana kotoa, alueen ulkopuolella, jotkut kotona euroatlanttisen alueen sisällä. Me tarvitsemme uuden tasapainon näiden kahden tehtäväkentän välille. Viimeiset 15-16 vuotta mantra on ollut se, että out of area tai sitten out of business. Ja hyvin paljon toimittu oman alueen ulkopuolella ja on kyse ollut business-toiminnasta. Jotkut turvallisuushuolet, joita on kotona omalla alueella, ovat johtaneet siihen, että jotkut katsovat, että NATO on vähemmän relevantti kuin aikaisemmin. Tämä tasapaino täytyy sanoa kuntoon. Uskoakseni kotikentällä tehtävät tehtävät ovat suhteellisen yksinkertaisia esimerkiksi oman alueen turvallisuus. Tämä on selkeä Naton tehtävä, koska mikään muu instituutio ei tätä tehtävää hoida. Ja sitten yhteiskuntaan liittyvät kysymykset, energiansaanti, varmuus, kyberterrorismi, tämän tyyppisetkin kysymykset ovat sellaisia, joissa NATO on tukien roolissa, ei välttämättä päähenkilönä. Eurooppa haluaa elää rauhassa, rauhanomaisesti. Uskoakseni Natolla on tässäkin suhteessa roolinsa. Ja kotikentän ulkopuolella on kolme tehtävää Natolla. Mikäli me haluamme vastustaa turvallisuusuhkia, Nato on oikeastaan ainoa puitekeys, jonka sisällä tähän pystytään. Mitään muuta toimintakenttää ei ole. Siksi Nato on johtava rooli tuossa kapasiteetissa, tuossa ominaisuudessa. Tänä päivänä, kun tarkastelemme muualla olevia uhkia, kyse ei niinkään sotilasista uhista. Naten täytyy tehdä yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa – Tämä on toinen tärkeä teema. Naton täytyy voida tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Ketä nämä yhte- yhteistyökumppanit sitten ovatkin? Eurooppalaisia, tai Venäjä, tai rauhankumppanuuskumppanit, tai sitten Afganistan. NATO ei ole kovinkaan hyvä tekemään yhteistyötä muiden kanssa, ja tässä suhteessa NATO täytyy parantaa toimintansa. Ja lopuksi toteasin, että Monissa konflikteissa olipa sitten kyse siviilipuolen toimista, esimerkiksi jälleenrakennuksesta. Tässäkin suhteessa Naton täytyy voida yhteistyötä siviilipuolen järjestöjen kanssa. Nähdäkseni näin Naton täytyy sanoa selkeän sanan Lissabonin huippukokouksessa. Suurin lyössä täytyy tehdä selväksi, mitä Naton kuuluu tehdä. Natolla on joko johtavan roo, johtajan rooli tai sitten ei johtajan roolia, kun se tekee yhteistyötä muiden kanssa. Toinen alueelle, toinen alue, johon Stefanon viittasi, minäkin haluaisin viitata, on se, että nähdäkseni Yhdysvaltain ja EUn suhteilla ja Euroopan unionilla itselläänkin on merkittävä rooli turvallisuusarkkitehtuurissa. EU on suuri demokraatian ja vapauden alue, jolla sotia ei esiinny. Tämä on suuri saavutus, joka EUlla on. Yhdysvallat toimii Euroopassa ja Yhdysvallat on ehkä sen kaikkein tärkein kumppani. Kuitenkaan meillä ei ole strategista suhdetta. Tämä on erittäin tärkeä suhde, mutta se ei ole strateginen suhde sikäli, että meillä edelleenkin on yhteisiä arvioita turvallisuusuhista, suuntauksista ja siitä, miten niitä torjutaan. Tämä suhde ei edelleenkään ole kuitenkaan sillä tasolla, missä sen pitäisi olla. Uskoakseni suhde täytyy vahvistaa. Tietysti tämä on monitahoinen suhde. En voi käsitellä kaikkia asioita täällä tänään, mutta turvallisuudesta kun on kyse, mikäli tarkastellaan EUn toimintakykyä, siviilitoimissa, kriisinhallinnassa, kriisin ehkäisyssä. Tämä on erittäin tärkeä alue, jolla Yhdysvallat tarvitsee kumppaneita. Tällä alueella Yhdysvalloilla ei ole kovinkaan hyvin kehittynyttä toimintakykyä, kapasiteettia. Ja kun Yhdysvallat pyrkii tähän, niin hallinto on pitänyt tätä prioriteettina, eli siviilitoimintajoukot. Yhdysvallat on tullut tarkastelemaan keskustelemaan tästä EUn puolelle saadakseen selviä, miten tätä kannattaa rakentaa tätä puolta. Tämä on yksi yhteistyön alue. Tässä on kyse myöskin teologisesta keskustelusta siitä, mikä voisi olla EUn Naton suhde. Tässä keskitytään todellisiin haasteisiin, joita meillä tänä päivänä on edessämme. Tämä on tärkeää, koska Nato ei tee paljonkaan turvallisuuden varmistamiseksi. NATO ei hoida hyvää hallintoa tai oikeusvaltion periaatetta tai talouden rakentamista. Yhdysvallat ja EU yhdessä muiden kumppaneiden kanssa voi toimia tällä saralla. Meillä ei ole yhteistä toimintakykyä vielä tällä hetkellä hoitaa tämän tyyppisiä haasteita. Mitä tarkastellaan Eurooppaa laajemmalti? EUn itäpuolisia alueita. Tämä on erittäinkin erittäin räjähdysherkkää aluetta. Itäinen kumppanuus on EUn yksi tapa hoitaa tätä puolta. Katsoisin, että EUn kumppani, ulkoinen kumppani tässä työssä on Yhdysvallat. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja pohtia, miten me voisimme yhdessä vakauttaa laajempaa Eurooppaa, Euroopan lähialueita, esimerkiksi Balkanilla. Kyse on lähinnä EUn ja Yhdysvaltain yhteistyöstä. Nyt sitten viimeinen pilari vielä, etyjärjestö ja puheenjohtajan ehdotukset. Minun mielestäni nämä tarjoavat mahdollisuuden vastata ehdotettuihin toimintoihin Helsinkin sopimuksen Helsinki plus, ei niinkään Helsinki miinus agendasta on kyse. Meidän pitäisi nyt aloittaa siten, että tunnustetaan ja täysimittaisesti noudatetaan niitä perusperiaatteita, jotka ovat mukana Helsingin prosessissa silloin, kun on kyse alueellisesta koskemattomuudesta, alueiden valtioiden koskemattomuudesta, heidän, niiden mahdollisuudesta mahdollisuudesta kunnioittaa ihmisoikeuksia, tehdä taloudellista yhteistyötä muiden kanssa ja päättää omista asioistaan. Etujärjestöllä on tärkeä rooli siksi, että se on erilainen kuin NATO tai EU. NATO ja EU muodostuvat jäsenistelyn yhteisiä etuja, siksi ne ovat yhdessä. Etujärjestö puolestaan on paikka, foorum, foorumi, joilla jäsenillä ei ole vielä yhteisiä etuja. Siellä pikemminkin selvitetään erimielisyyksiä. Tätä prosessia täytyy jatkaa. Sen vuoksi presidentti Medvedev on tehnyt ehdotuksia, joiden mukaisesti voitaisiin edetä tällä foorumilla, kun on kyse turvallisuuspuolesta. Meillä on kaikilla edessämme on laajalti ottaen sellainen turvallisuusuhka, josta ihmiset ovat huolissaan ja yksikään jäsenvaltio ei yksin voi hoitaa näitä haasteita. Tämä on yhteiskunnallinen turvallisuus, turvallisuuden tunne yhteiskunnallisella tasolla, vapaa liikkuus jonkinnäköisistä tavaroista, ihmisistä, ajatuksista, energiasta – Nämä ovat asioita, joille vapaa yhteiskunta perustuu. Nämä ovat kuitenkin erittäin herkässä arkaluontoisessa asemassa. Tähän vapaaten liikkuvuuteen on helppo puuttua esimerkiksi luonnon ilmiöt tai ihmisten aiheuttamat katastrofit, suuret luonnonkatastrofit, niin kuin sekin, jonka ihminen on aiheuttanut Yhdysvaltain rannikolla. Meillä voi olla yhdessä parempi mahdollisuuskapasiteetti tarttua tällaisiin turvallisuusuhkiin niin ikään. Etyjärjestö on toiminut hyvin viime vuosina siten, että se on luonut sääntöjä, toimintaa, malleja alueille, joilla valtiot, joista valtiot ovat eri mieltä. Miksi otettaisiin tätä yhteiskunnallista turvallisuutta, resilience, minä kutsuisin tätä, ja eikö voitaisiin laatia tähänkin yhteisiä sääntöjä, jotka liittyvät kyberturvallisuuteen, energiansaantivarmuuteen ja terrorismiin, taikka vankien pidätettynä pitämiseen, ja eikö voitaisiin olla kokonainen turvallisuuskori Kori turvallisuuskysymyksiä etujärjestön sisällä, joista voitaisiin yhdessä sopia. Etujärjestön operaatiot ovat kenttäoperaatiot kaikkein suurin vahvin alu, vahvuusalue, joka sillä on. Tätä työtä pitää jatkaa edenkin. Bosniassa esimerkiksi etujärjestö, missä toimii edelleenkin. Eikö etujärjestö voitaisi antaa tehtävä myöskin laatia siellä peruslainen uudistus? Esimerkiksi Bosnian Herzegovinassa näin voitaisiin tehdä. Tuon maan tuleva vakaus saattaa riippua tästä. Etujärjestö minun nähdäkseni olisi se oikea toimija, joka voisi ryhtyä hoitamaan tätä asiaa. Kolmanneksi, kuten on voitu havaita, Kriisejä syntyy edelleenkin Euroatlantisellakin alueilla ja etujärjestöllä pitäisi olla enemmän toimintakykyä ehkäistä konflikteja ja ratkaista niitä käytännössä. Se pystyy ehkä laukaisemaan kriisejä jo ennen kuin ne räjähtävät käsiin. Joskus etujärjestön konfliktien ja ratkaisumekanismit tai ehkäisymekanismit voisivat olla tarpeen. Tavanomaiset aseet Euroopassa, eli TAES-sopimus, joka hyväksyttiin 1990 ja sitten loppujen lopuksi allekirjoitettiin 1999, sitä ei vieläkään ole ratifioitu. Tämä on esteenä sille, että edettäisiin turvallisuusrintamalla pidemmälle. Venäjä ei edelleenkään ole pitänyt kiinni joistakin sitoumuksistaan, jotka tähän liittyvät tai sopimukseen. NATO ei myöskään ole onnistunut sitä ratifioimaan, joten asiassa ei ole voitu edetä. Tai sopimus sallii hyvin paljon, tai antaa hyvin paljon etuja kaikille. Avoimuutta, aserajoituksia ja monia muitakin asioita sitoisin mukana, jotka loisivat pohjaa vähintäänkin jonkinlaiselle luottamukselle, jolle voitaisiin sitten rakentaa tulevaisuutta. Ja kun on kyse tae sopimukseen liittyvistä ongelmista, nähdäkseni kun puhutaan muistakin sopimuksesta, niin eh, nyt on ennenaikaista puhua tulevaisuudesta, eli pidetä nyt olemassa olevista sitoumuksista kiinni. On vaikea ryhtyä ryhtyä laatimaan muista, muita sopimuksia enää, mikäli entistäkään ei pidetä kiinni. Lopuksi toteaisin, että pidän erittäin hyvänä sitä, mitä Medvedev nyt on ehdottanut. Uskon, että Venäjän täytyy todellakin tarkastella sitä, miten se pitää kiinni Helsingin loppuasiakirjan joistakin sitoumuksista. Ellei Venäjän pidä niistä kiinni, on vaikea edetä asioissa sekä EUn että Naton ja länsimaiden ylipäänsä voidaan sanoa olleen liian passiivisia näiden ehdotusten suhteen. Nyt pitäisi ehkä nyt pohtia uuden eurooppalaisen tulevaisuutta ja sen perusperiaatteita. NATO totesi edellisessä huippukokouksessaan, että se pitää erittäin hyvänä tehtyjä ehdotuksia ja että se aikoo ryhtyä erittäin vilkkaaseen vuoropuheluun. Tämän jälkeen on ollut täysi hiljaisuus. Täysi hiljaisuus on vallinnut. Tämä on mielenkiintoinen asia myöskin EUn kannalta, koska vaikuttaa siltä, että että joskus kyllä retorisella tasolla tuetaan etujärjestön toimia, joskus ollaan täysin välinpitämättömiä. Ja joskus vaikuttaa siltä, että halutaan kilpailla etujärjestön kanssa, esimerkiksi EUn Georgian missio. Eikö tämä ollut etujärjestön toimi? Miksi sitten EU päätti ryhtyä tähän? Etujärjestöhän luotiin juuri tämän tyyppisiä missioita varten. Joskus vaikuttaa siltä, että arkkitehtooniset pilarit toimivat toisiaan vastaan, joten EUn täytyy herätä itselleen kysymys, miten se suhtautuu NATOon, miten se suhtautuu etujärjestöön, mikä suhde näiden välillä on. Tämä on avoinna oleva kysymys vielä monen ihmisten mielissä. Äh. Kiitoksia. Kovasti nyt pyytäisin saada muistuttaa siitä, että täällä tulee myös puheenvuoroja tämän ensimmäisen keskustelukierroksen jälkeen. Siksi pyytäisinkin, että pitäytyy sitten kahden minuutin puheenvuoroihin. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä. Sen jälkeen pyydän puhuja vastaamaan ja sitten tämä osa kuulemista päätetään ja jatketaan toisella osiolla. Herra Van Orden, olkaa hyvä. Pitäytykää kahteen minuuttiin. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aika hankala tehtävä. Kiittäisin alustajia professoreita Silvestriä ja Hamiltonia kiintoisista alustuksista. Lyhyt kommentti ensinnäkin. Euroopan turvallisuussopimus ajatuksena, kuten puheenjohtaja aluksi totesi, ehkä on hyvä aina pitää mielessä, että oli Neuvostoliitto pitkään ja nyt on puolestaan Venäjän pyrintö saada aikaan eurooppalainen turvallisuussopimus, joka tuloksellisesti liittyy erottaisi Länsi-Euroopan Yhdysvalloista. Me tiedämme, että se on ollut pitkän aikavälin tavoite. Se on aina takaraivossa hyvä pitää. Totta kai tilanne tietysti toinen nyt, mutta ei pidä unohtaa tätä ajatusta sopimukseksi. Muutama kommentti alustusten pohjalta. Professori Silvestri ensin. Viimeksi esille ottamanne seikka on oikeastaan kaikki tärkein mielestäni. Suuri osa ongelmasta on siinä, että Euroopan unioni peräänkuuluttaa osaa puolustuksessa. Euroopan unioni näkee itsensä valtionkaltaisena globaalina toimijana ja haluaa myös sotilaallisesti olla sen tasoinen, että se voi tukea muitakin pyrintöjä ja hankkeita. Aina kun tämä nyt on olemassa, ja nyt valitettavasti se on nähty myös perussopimuksiin kirjattuna, totta kai aina kun tämä on olemassa, niin on olemassa myös Naton sisällä jännitteä. Useimmat Naton jäsenistä ovat eurooppalaisia maita kuitenkin. Siis eivät ole ihan varmoja koskaan, mitä heidän pitäisi tehdä. Ovatko täysin sitoutuneita NATOon, mitä se tekee, vai ovatko koko ajan jossain osassa Euroopan unionissa niin esittäisinkin, että kun ajatellaan näitä kriittisiä äänenpainoja ja vastalauseita, kun ollaan tarkistamassa turvallisuuskonseptia, niin se ehkä johtuu siitä, että siinä ei selkeytetä mitenkään unionin roolia. Moni haluaisi sitä kuitenkin. Siis ennen kuin tästä on päästy, ja kuitenkin meidän nyt on nähtävä Euroopan turvallisuuspyrinnöt sellaisena kuin ne ovat. Siis ne ovat poliittisia. Mitä lisää se ei tuo puolustustarjontaan, ajatellaan sotilaskapasiteettia. Eikä ole mitään järkeä sanoa, että koska meillä on jaettu kansallisesti turvallisuuskapasiteetti, se heikot, heikentäisi jotain, niin ei ole mitään näyttöä kuitenkin olemassa sen puolesta Euroopan maat olisivat valmiita tarjoamaan enemmän, jos olisi EUn sateenvaron alla. Todennäköistä on, että useimmat maat eivät ole valmiita sitoutumaan puolustuksen sen enempää. Meillä on nyt päästävä eroon tästä perustavanlaatuisesta ongelmasta. Puheenjohtaja jossain vielä sanoa sen verran, että on niin helppoa sanoa, että no hyvänen aika, siinä sitä taas mennään. Tällaista teologista keskustelua, ryhdytäänpä oikein käytännön toimiin. Ja todennäköisesti Teologinen keskustelu on ratkaistukin ja mennyt oikeaan suuntaankin. Työnjako on sellainen, missä tunnustetaan, että NATO on ennen kaikkea sotilasjärjestö, sotilaspoliittinen, mutta ennen kaikkea sotilainen järjestö. Se tarjoaa kovaa sotilaskapasiteettia. EUlla voisi hyvinkin olla oma osansa pehmeässä vallassa, siviilikapasiteetissa, täydentäen NATO äh, että tiedätte varsin, että paljon enemmänkin tästä aiheesta voisi sanoa, mutta haluan tehdä tämän kai selväksi. Now, Mrs. Gomez. Kiitoksia, Rova Gomes. Well, my point of view is exactly the... Minun kantani on täysin päinvastainen. EU ei tee tarviksi turvallisuuden ja puolustuksen hyväksi. Tämä minun kantani. Ja toisella puolella Atlanttia oli hyvin pitkälti samaa mieltä. Obama hallitus on ihan samaa mieltä. Kysymys kuuluu, Miten EU sitten ottaa kantaakseen osan tästä taakasta? Ei ainakaan Naton puitteissa ja EUn kautta pikemminkin on omaksuttu erilainen lähestymistapa kysely kilpailusta, vaan pikemminkin täydentävyydestä Naton kanssa. Tätä kautta me voimme hoitaa tämän asian. Kysymykseni onkin seuraava. Katsotteko te, että strateginen, strategisen konseptin uuden tarkistaminen, niin kuin asiantuntijat ovat peräänkuuluttaneet, jollakin tavalla muuttaisi esimerkiksi asennoitumista ydinaseisiin. Mahdollistaisiko tämä sen, että silloin kun on kyse talouskriiseistä ja tämän tyyppisistä, niin eurooppalaiset, lähinnä britit ja ranskalaiset, itse asiassa käyttäisivät kipeästi muihin kapasiteetin rakentamisiin tarvittavaa rahaa siihen, että autetaan kapasiteetin rakentamisessa, jota tietystikin tarvitaan. Tietystikin poliittista tahtoa tähän tarvitaan. Entä sitten terrorismi? Tämäkin on uhka, joka selittää sen, miksi meidän täytyy muuttaa strategista konseptiamme. Uskoksemme tässä on oltu tehokkaita sekä meidän puolella että Atlantin toisella puolella. Mutta nyt ei oikeastaan ole millään tavalla kielletty sitä tosiasiaa, että Terroristit kuitenkin pystyvät edelleenkin värväämään uusia jäseniä. Tiedustelutiedon jakaminen on tarpeellista, mutta me Euroopassa emme ole kovinkaan hyviä tässä. Kyse pelkästään näistä pidätyksistä, joihin on riittänyt hyvin paljon polemiikkia. Pelkään pahan, että Obama jatkaa edelleenkin samoja toimia. Hän on todennut suoraan, että hän edelleenkin pitää pidetty 48 ihmistä ilman, että heitä on tuomittumistaan tai syytettymistään. Ja nämä ihmiset sitten kannustavat äh, muita marttyyriyteen ja poliittiseen toimintaan. Emme ole olleet kovinkaan tehokkaita puuttuessamme konflikteihin, jotka ovat johtaneet ylipäänsä siihen, että terroristit saavat värvättyä enemmän ihmisiä. Nyt ei kyse lähi vaan esimerkiksi Somaliasta. Yhä useampi terrorismi omaa joitakin linkkejä Somaliaan. Tuohon maailman komppaan. Me tiedämme kyllä, mitä tästä sitten seuraa. Kovasti kiitoksia, rouva Koppa. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, nyt kun luin tätä tekstiä, voisin siitä neljä kohtaa ottaa esiin. Ensiksikin meidän täytyy vastata tähän, e, tähän eksistentiaaliseen kriisikysymykseen, eli kylmän sodan jälkeiseen oikeutukseen Naton olla olemassa, ja sitten e, vielä 11. E, syyskuuta se tapahtumat ja sitten artikla 5 muokkaaminen, samoin kuin soveltamissääntöjen muuttaminen ja erityisesti sen, minkälaiset uudet soveltamissäännöt sitten voisivat olla. Ja sitten kolmanneksi tämä tasapainottamiskysymys e, tuon tuon ydinaseiden vähentämisen ja ennaltaehkäisemisen tehokkuuden välillä, samoin kuin sitten lähentyminen Venäjään neljänneksi tämä uusi Naton turvallisuusoppi sitä arvioidaan erityisesti nyt Afganistanin kentällä, koska siellä NATO on paikalla ja erityisesti täytyy miettiä näitä aivan olennaisimpia kysymyksiä, jotka liittyvät juuri tähän Afganistanin taistonäyttämöön. Jos ajattelemme esimerkiksi sitä, että aikooko NATO muilla alueilla samantyyppisiä operaatioita toteuttaa, ja sitten toisaalta jatketaanko tällaista yhtenäistä integroitua lähestymistapaa siviilitoimien ja sotilaallisten toimien yhtenäistämismielessä. Tämän näitä kysymyksiä on pohdittava tarkoin ja erityisesti nyt tärkeintä on Venäjän tehtävän ja paikan tunnustaminen tässä uus, uudessa Keski-Aasian tilanteessa ja sitten juuri näiden suhteiden syventäminen Venäjän suuntaan päin ja mahdollistaa tulevaa yhteistyötä kehittää Venäjän ja Naton välillä on tarkoin pohdittava. Ja nyt erityisesti täytyy miettiä, minkälaisia uusia yhteistyön mekanismeja ja tehokkaampia yhteistyön muotoja me voisimme Venäjän kanssa kehitellä. On puhuttu myös tuosta Euroopan turvallisuusjärjestöistä, Mahdollisesti tuokin järjestö voisi olla tällainen yhteistyön ikään kuin reitti eh, Euroopan eh, ja Venäjän välillä ikään kuin idän ja lännen välillä yleisesti ottaa, yleisemminkin ottaen. Ja totta kai tämä asiakirja nyt eh, tietenkään ei ole missään tapauksessa sitova asiakirja, sen toki ymmärrän, mutta haluaisin kuitenkin tietää, mihin suuntaan nämä muutokset nyt kulkevat marraskuuhun mennessä. Rova Löysing, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra Silvestri, te totesitte usean otteeseen, että odotatte EUlta sitä, että se syventää turvallisuusstrategiansa. Mitä te käsitätte syventämisellä? Minun mielikuvani on se, että kyse on nyt kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että turvallisuuskäsitettä laajennetaan – ja samalla lisätään varustelukustannuksia. Selkeästi toteaisin, että kun otetaan huomioon yhteiskunnallinen tilanne Euroopassa tänä päivänä ja että kaikkialta pitää säästää ja samanaikaisesti ihmiset ovat yhä useammin sosiaalihuollon varassa ja samalla sosiaalipalveluita heikennetään, niin korkeammat varustelukustannukset eivät oikein tässä nyt sovi, kun ajatellaan ihmisten elintasoa ja sen huonontamista. NATO 2020 ja että laitettaisiin asiantuntijaryhmä ja lisättäisiin turvallisuusmenoja tämmöistä tarpeellista, jotta voitaisiin tehdä paremmin yhteistyötä EUn ja Yhdysvaltain välillä. Katsotteko te, että olette samaa mieltä tästä analyysistäni? Entä sitten, mitä kunnianhimoisia tavoitteita eurooppalaisella puolustuksella on? Kysehän on varustelusta ennen muuta, varustelutavoitteista ja myöskin jatkuvasta rakenteellisesta yhteistyöstä, joka ei ole mahdollista ilman lisävarustelua. Onko tämä mitään konkreettisia tavoitteita tässä suhteessa, esimerkiksi jotakin aikamääriä tai aika, aikarajoja? Voisitteko mainita nämä? Entä sitten etujärjestö ja Venäjän toiminta siellä? Seuraavalla kysymyskierroksella haluaisin hieman syventää tätä etujärjestöä koskevaa niin, mutta kun tavalliset ihmiset kysyy, mitä ihmiset pelkäävät, he sanovat, että he pelkäävät sitä, että he menettää työpaikkaansa, he pelkäävät sitä, että sosiaaliturva heikkenee, mutta Ovatko he sitten peloissaan ulkopuolelta tulevan uhan vuoksi? Tämä on kaikkein viimeisenä turvallisuusuhkien joukossa. Köyhyys on maailmanlaajuisesti katsottuna se tärkein syy, joka aiheuttaa aseellisia konflikteja ja väkivaltaa, köyhyys ennen muuta, terrorismi. Monet pelkäävät kyllä terrorismia, mutta tässäkin halusin tehdä selväksi sen, että osallistuminen sotiin on asia, jota ei nähdäkseni voida suoraan perustella terrorismin torjulla. Sen vuoksi köyhyyden torjunta pitäisi asettaa kaikkein tärkeimmäksi tavoitteeksi, kun puhutaan kansainvälisestä turvallisuudesta. Mr. Angulaki. Kiitoksia kovasti, herra Angulaki. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin sitä pari kommenttia. Ensiksikin eh, se, mikä Hamiltonin tekstissä ja puheenvuorossa minua kovasti kiinnosti oli juuri se, että tässä nyt puhutaan turvallisuudesta, eurooppalaisten valtioiden turvallisuuden tunteesta, ja minun käsittääkseni tämä on yksi Naton olemassaolon oikeutuksista ja erityisesti juuri se, että Euroopan unionin valtiot eivät joutuisi pelkäämään toinen toisiaan, mikäli oikein ymmärsin tämän asian. Ja olen vähän samaa mieltä kuin Hamiltonkin, että kriisin vuoksi, samoin kuin imperialististen, kapitalististen valtioiden elkeiden vuoksi me odottelemme jotain sellaista kuin toinen maailmansota meille tuotti. No, ainokainen uusi tekijä tässä nyt on, joka liikuttaa Naton jäsenvaltioiden hallituksia keskustelemaan uusista strategioista on juuri tuo suuri energiakilpailu. Siitä ei ole tässä vielä puhuttu, mutta me tiedämme, että kovasti kilpaillaan juuri energiasta Euroopan unionin ulkopuolella ja myös Euroopan unionin valtioiden sisällä energiavaroista. Ja sitten tietysti tuo Afganistanin hankkeen epäonnistuminen, joka johti siihen, että Naton johtajat ja Albright ovat joutuneet sanomaan, että Afganistan on ikään kuin Naton tulevaisuuden avain. No, tästä juuri Rova Koppakin puhui, eli siis siitä uuden strategian kehittämisestä. Sehän on artikla 5 tuon liiton sopimuksessa. Ja tämä artikla 5 äh, puhuu soveltamisesta ainoastaan jäsenvaltioiden äh, maaperään koskeutuva, ko, ko, suuntautuvan hyökkäyksen yhteydessä. Eli tässä nyt ei sitten ole tarkoin käsitelty tätä artiklaa 5. Mm, kuka siellä Yhdysvalloissa sitten tahtoo artiklaa 5 ryhtyä noudattamaan ja millä tavoin ja minkälaisiin tuleviin operaatioihin mahdollisesti Afganistanin ulkopuolella. Niin kyllä minä puhun puheenvuoroni kohta puoliin lopetan. The... Kiitoksia. Täällä on vielä luettelossa Putikoffer ja Landsbergis mutta koska haluaisimme päättää tämän osion, ennen toista osiota pyytäisin lupaa, että nämä kaksi alusta voisivat nyt puhua ja aloitetaan puhujaluettelo. Sitten niin kuin, lyhyet vastaukset näiltä herroilta ja sitten kaksi rouvaa puhuvat ja sitten te aloitatte tämän keskustelun rouvien jälkeen. Herrat jäävät myös tänne ja pystyvät myös vastaamaan, kun heillekin varmaan tulee, no vähän se kasta, mutta haluan, että hekin ehtivät puhua. Eli niin kuin kaksi puhujaa voivat vastata. Daniel, to give a very short answer. Lyhyet vastaukset näihin ja sitten pyydän, että rouvat jatkavat siitä. Kiitoksia. No näin teemme. Van Orden ensinnäkin. Sanoisin, että minun mielestäni haluaisin Naton ratkaisevan kollektiivisen puolustuksen ongelman. Valitettavasti tilanne kun on mikä on uhien osalta ja se, että on vaikeaa yksilöidä uhkaa tai muuttaa sitä, niin on epätodennäköistä, että NATO pystyisi takaamaan yhteistä puolustusta. Nimittäin nyt siitä on kehkeytymässä yhä enemmän ikään kuin halutujen toimien ryhmä. Se heikentää yhteisvastuun tunnetta liittoutumassa, on siihen muitakin syitä. Mutta jos ajatellaan uhkakäsitystä, se on aika selkeä, että on pari kolmekin ryhmittymää liittolaisia eri käsityksineen uhasta. Olen samaa mieltä Hamiltonin kanssa, se ei tarkoita sitä, että liittoutuma on täysin viraton, tai vastoin, mutta ei se ainakaan ole se sama liitto liittoumaa, kun oli kylmän sodan aikana. Eikä se mielestäni voi täyttää samaa tehtävääkään. Muuten kun puhutaan sotilaskapasiteetista tai sotilastoimista tai sivilitoimista kapasiteetista Euroopan unionin puolella, niin silloin tehdään sellainen jako, joka on vastoin kokonaisvaltaisen lähestymiskaavan kanssa. Gomez Vastaisin kyllä. Minä haluaisin, että unioni hiukkasen panisi puolustukseen enemmän. No ei nyt paljon enemmän. Mutta me aloitimme tilanteesta, missä sanottiin, että eurooppalaiset käyttävät noin pari prosenttia keskimäärin. Nyt ollaan menossa kohti yhtä prosenttia keskimäärin, vaan alle sen. Eli jos joudumme sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen, en usko, että on toivoa siitä, että ydinstrategian tarkistaminen toisi Ranskaan tai yhdistyneeseen kuningaskuntaan lisää rahakäyttöön. Aika epätodennäköistä. En sijaan sanoisin kyllä, että meidän täytyy käyttää paremmin. Ja se ainoa tapa käyttää paremmin on vähentää menojen pirstaloituneisuutta, kun se on nyt hyvin kansallisesti jakautunut. Se merkitsee totta kai sitä, että menot täytyy hoitaa siten, että sotilaallisista toimista päätetään harvojen maiden kesken. Pitää paikkansa, oikeastaan seitsemän maata vastaa kokonaisuudessaan puolustusmenoista. Ja se on otettava huomioon, kun suunnitelmia laaditaan. Se ei välttämättä ole hyvästä. Minä haluaisin, että yhteiseen budjettiin osallistuttaisiin paremmin. Minun mielestäni sitä pitäisi kehitellä, mutta siellä ei ole vielä. Toisin sanoen, en pidä sitä mahdollisena tiedustelun jakaminen myös. Totta kai Euroopassa sitä voidaan jakaa siinä kuka tahansa parempi kuin Eurooppa. Se on todella suuri ongelma, varsinkin kun meidän täytyy selvitä tässä uudessa kriisissä siitä. Sitten koppa Jos ajatellaan, että tätä lainettaisiin tai uudelleen tulkittaisiin, niin siinä kyllä he pettävät vain itseään. Viisi artikla oli hyvin hankalasti saavutettu kompromissi. Tietenkin voidaan sanoa, että sitä tulkitaan toisin. Ei se kuitenkaan tarkoittaisi siis sitä oikeudellisesti, mitä pystyisi muuttamaan. Niin vain on, että jos ruvetaan keskustelut uudelleen viisi artiklasta, niin siinä lopetetaan koko NATO ja Yhdysvaltain kanssa syntyisi hyvin hankala tilanne. Mielestäni olisi paljon parempi aloittaa poliittisten sotilaisten kuulemisen prosessi Yhdysvaltain kanssa niin, että mietittäisiin tarkkaan tärkeysjärjestys eri etunäkökohtien kesken. Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Sitä ei ole nimittäin selkeytetty missään. Tässä on ainakin kaksi toimijaa. Pari maata, jotka ovat tärkeitä. Euroopan unionin Yhdysvaltain käsitykset poikkeavat siinä. Venäjä ja Turkki nimittäin ovat nämä maat. Sitten muita huomioita vielä. Eipä paljon lisättävää. Olen samaa mieltä siitä, että on muitakin tärkeitä asioita kuin vain puolustus, koska minua, minua pyydettiin sitä puhumaan. Kyse on poliittisesta tasapainosta ja päätöksenteosta. Siis mitkä asiat tulevat ensin. Minun mielestäni on mahdollista, että meillä on tuloksellista puolustusta – ilman, että välttämättä siinä haitataan taloudellista kehitystä. Kiitos. Okei, minäkin kiitän. Olen sitä mieltä, että viisi artikla jääköön sellaiseksi, koska kyse on tulkinnasta. Sitä on tulkittu 11. päivän syyskuuta jälkeen, niin kuin siitä kirjattiin 49 vuonna. Siksi miksi enää jatkettaisiin edelleen Van Orden, tuo järjestöt puheenvuoroko? It's a point of Tämä oikeastaan selventävä kysymys. Professori, professori Silvestri mainitsi kaiken kattavan lähestymistavan. Ikään kuin kaiken kattava lähestymistapa olisi vastoin eriyttämistä. Minun mielestäni ei tämä ole poissulkeva eriyttämisen kanssa. Tämä täytyy selventää. Kaiken kattavassa lähestymistavassa ei ole mitään sellaista, jota voitaisiin kutsua nimellä Hearts and Minds. Kukaan järkevä sotilas ei kuvittele, että konflikti voitetaan pelkästään sotilaisin keinoin. Suurin osa, pikin, suurin osa sotilaista katsoo kuitenkin, että sota voitetaan muin keinoin, poliittisin keinoin, mutta sota mahdollistaa sen, että muut toimijat voivat tehdä oman tehtävänsä. Ongelma on siinä, että Euroopan unioni haluaa tehdä kumpaakin yhtä aikaa. Se haluaa sekä siviilitoimia että sotilasvalta. Uskoakseni EUn kunnianhimo tässä vesittää liittoutuneiden sitoumuksen toimia Afganistanissa, koska eivät ole täysimittaisesti hankkeen takana niin kuin pitäisi olla, joten ei edes kuvitella, että kaiken kattava lähestymistapa tarkoittaa sitä, että kaikki pitää saada paketoitua saman otsakkeen alle. Se tarkoittaa pikemminkin sitä, että tarvitaan läheistä koordinointia sotilaisen toimintakyvyn ja siviili- ja muun toiminnan välille. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä millään tavalla poissulkisi erikoistumista. Kiitoksia, herra Hamilton. Okei, olen samaa mieltä tästä. Tämä on oikein vasta sitten Oli hyvä jatkaa siitä. Sitten mikä tuli myös esille, se, että muutetaan ydinoppia. Minä en usko, että on minkälaisia pyrkimyksiä tähän suuntaan. Jos ajatellaan näitä lausuntoja, ne ovat hyvin tiukkoja olleet siinä, että pelote on edelleen tärkeää. En usko, että on minkälaista pyrintöä siihen suuntaan. Pelotekysymys ei oikeastaan niinkään kuulu Yhdysvalloille kuin paremminkin Euroopan liittolaisille. Amerikan laajennetulla pelotteella on ollut asemassa, koska eurooppalaiset ovat sitä halunneet, että voisivat elää turvallisessa naapurustossa, jos ajatellaan keskustelua taktisista ydinkärjestä, niin enpä usko, että nykyhallinto pyrkii mitään muuttamaan näiden asioiden osalta Euroopassa. Jos olisi yleinen yhtenäinen eurooppalainen näkemys siitä, että näitä tarvittaisiin, niin varmasti Yhdysvallat vetää sinne pois. Venäjälläkin on tuhansia sijoitettuna. Ehkä sitä voitaisiin neuvotella niitäkin pois vetämisestä, mutta ei ole mitään eurooppalaista näkemystä näiden asioiden roolista. Siitä kai on kyse enemmänkin. Ei ole vaikea, että kaikkien yksimielisyyttä näiden tarpeesta vai onko ylipäätään tarvetta ja siitä pitäisikö ne jättää tänne vai ei. Katsotaan huippukokouksessa. Sitten viisi artikla ja se, että rauhoitellaan eurooppalaisen mielen. No, toisen maailmansodan jälkeen suuri osa viime vuosisataa armeijan, armeijat Euroopassa olivat toinen toisiaan vastaan, napit vastakkain. Tämän suuren tra- tragedian jälkeen liittoutuman avulla – rupesivat vetämään yhtäköyttä. Ranskalaiset ja saksalaiset eivät suunnittele toimia toisiaan vastaan ajatellaan sotilasvoimia. Tämä on yksi liittouman saavutuksista. Kreikka ja Turkki eivät aina tule toimeen, mutta ne ovat kuitenkin Naton jäseniä ja liittolaisia. Ja näin pystyvät torjumaan tietyt konfliktin, etteivät turvaudu väkivaltaan. Liittoutuma tarjoaa sisäisiä liittoutumia. Näin saadaan tavallaan takuita Joskus tämä on unohdettu. EUn ystävät voisivat retorisesti kysyä, uskotteko todellakin siihen, että eurooppalaisen solidarisuuden siteet riittävät? Jos senatoa olisi, niin kaikki olisivat rauhallisin mielin toinen toistensa turvallisuudesta yhdessä. Hyvä kysymys, hyvä aihe keskustelullekin. Se osoittaa kuitenkin, että Natolla on vielä tehtävänsä, vaikka EU kehittyykin. Eli en ymmärtänyt, jos nyt sallitte näin sanoa, että artiklaa 5 laajennettaisiin 11. syyskuuta jälkeen. New York City ja Washington DC ovat osa NATO-alaa. Ne on aina näin määritelty. Ei ole mitään pyrkimystä sitä laajentaa. On kyse vain historian tilanteista. Nyt jos ajatellaan, mihin suuntaan mennään strategisesti, niin ehkä viisi artiklaa voitaisiin laajentaa, ja siinä olen samaa mieltä, että tässä menee ehkä liian pitkällekin. Nyt on käymässä niin, että nyt keskitytään enemmänkin nelosartiklaan NATO-sopimuksessa. Tarkastetaan viisaiden raporttia, niin he korostavat, että sen pitäisi luoda parempia kumppanuuksia, kuten minäkin kuulutin. Täytyy tehdä työtä muiden kanssa, se ei kovin hyvin pärjää siinä. Jos ajatellaan, niin kuitenkin jatkossa eri tilanteessa se, että edellytetään. Otetaan kumppanuus vakavasti, on mahdollisuuksia neuvotteluihin, muuttaa tärkeysjärjestö tarvittaessa. Se on kaikki enemmänkin NATO-sopimuksen neljä artiklassa, kuten myös rauhankumppanuus. Sehän on artikla neljän alainen suhde. Jos joku tästä on kiinnostunut, niin tutustukaapa nelosartiklaan. Lissabonin huippukokouksessa se on enemmänkin framilla. Ymmärrän toki sen, että tänä päivänä NATO ei riitä. Ajatellaan turvallisuushaasteita tänä päivänä. Tärkeää se on edelleen, mutta ei riittävä, koska sillä ei ole kaikkia tarvittavia välineitä. Minä ja muutkin ovat esittäneet erilaisia ajatuksia, muun muassa, että sen sijaan, että viisi artiklaa laajennettaisiin, koska ei se oikeastaan merkitys yhtikäs mitään, niin että mietitäänpä hetken muita yhteiskuntallisia turvallisuuskysymyksiä. Ehkäpä johtopäätökset vaihtuisivat. Ainoa velvoite, joka meillä on kautta Atlantin toinen toisemme kohtaan, on nimenomaan NATO-sopimuksen viisi artiklan nojalla, kun on kyse aseellisesta hyökkäyksestä, niin kuin siinä sanotaan. Mutta minä puhuin puolestaan asioista, jotka eivät välttämättä liity aseelliseen hyökkäykseen. Todellisen tehnyt kyllä voivat olla kuin ajatus valtion tekemästä aseellisesta hyökkäyksestä. Miksipä ei sitten että laajentain sitä, mitä EU on hiljattain tehty, että siinä tapauksessa, että syntyy ihmisen aiheuttama katastrofi tai luonnonkatastrofi, niin voisimme auttaa toinen toisiamme. Miksi sitä sanota toinen toisilleen? ei ole tällaista transatlanttista solidaarisuuslupausta, joka täydentäisi viisi artiklaa, joka liittyy Naton antamaan suojaan aseellista hyökkäystä vastaan. Se liittyy siviilipuolen solidaarisuuteen. Sitä voisin jo nyt käyttää jopa Meksikon lahdella. Tämän kaltaisia juttuja. No, Katriina, hurrikaanin maailma auttoi, vaikka sanomme, että me tarvitsemme apua, niin he auttoivat. Tällaisista täytyy selviytyä. Tällaisesta yhteisvastuun tunteesta tykkäisimme. Ja varmasti Euroopan unionikin haluaisi Yhdysvaltain apua joskus merkittävissä luonnonkatastrofeissa. Siksi sanoin, että miettikää vähän ohi näiden suhteiden tämän tyyppisiä turvallisuusulottuvuuksia. Jos ajatellaan yhteiskuntaan liittyviä ongelmia, niiden kestokykyyn liittyviä asioita, niin siinä on puuttuva lenkki, tällainen turvallisuusarkkitehtuuri. Kiitos. Thank you very much. Now I would ask... Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että lähettäis Marinaki ja tohtori Albertova nyt lisäisivät oman panoksensa tähän keskusteluun. Kyse on etujärjestön uudistamisesta presidentti Medvedev on ehdottanut eurooppalaista turvallisuussopimusta. Herra Pytiköfer ja Landsbergit saavat heti tämän jälkeen sitten puheenvuoron. Lähettäjässä Marinaki, olkaa hyvä. Kymmenen minuuttia telkien puheenjohtaja, olkaa hyvä. Yritän parhaani. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo ja kunnia oman maanikin puolesta osallistua tämän Euroopan parlamentin kuulemiseen keskustelemaan aiheesta, joka on erittäin tärkeä ollut vuosina etujärjestö ja Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri. Hienoa, että voin osallistua keskusteluun. Pyrin kertomaan teille etujärjestön näkökulmasta asioista ja perusperiaatteista, jotka ovat meidän kokemuksiimme, kun olemme pyrkineet eteenpäin viemään Korfun prosessia. Tämä on ollut etujärjestön toiminnan tärkeässä asemassa Kreikan johdon 2009. Meillä oli takanamme vuosi erittäin tärkeitä euroatlanttisia turvallisuushaasteita, kriisi. Kriisit yleensä toimivat ponnaruslautana uudistuksille ja toden totta vuoden 2008 kriisi, mukaan luettuna Georgian aselin konflikti, osoittivat, että pitkän aikavälin ajatuksemme turvallisuuskysymyksistä osoittautui oikeaksi. Vuonna 2009 myöskin oli kulunut 20 vuotta Berliinin muurin murenemisesta ja kylmästä, kylmän sodan loppumisesta. Silloin juhlimme edistystä, että saatu aikaan yhdessä muiden kanssa 20 vuoden ajan, mutta toisaalta oli alkaa myöskin pohtia ja uudelleen ajatella uuteen uskon Euroopan turvallisuus. Vuonna 2008 kriisi teki selväksi, että visio yhdistyneestä mantereesta, joka perustuu yleisille periaatteille – ja jakamattomalle turvallisuudelle, niin kuin hienosti todettiin vuonna 1975 Helsingin kirjassa ja Pariisin pöytäkirjassa 1999 ei ollut vielä toteutunut suuremmalta osin Euroopan kansalaisten elämässä, joten se oli edelleenkin tavoitteena joillekin. Suurin ero joulukuun 2008 ja joulukuun 2009 välillä oli se, että tällä välin kaikki 56 etyjärjestön jäsenmaata olivat uudistaneet sitoumuksensa tehdä yhteistyötä, jotta päästäisiin tämän vision toteuttamiseen etujärjestön sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Nyt sallin, että mainitsen lyhyesti joitakin siterauksia pääasiallisista tärkeimmistä asiakirjoista, jotka muodostavat etujärjestön säännöstön Euroopan turvallisuuden kannalta. Ensinnäkin Helsingin kymmenen käskyä ja perusperiaatteet, jotka liittyvät valtioiden väliseen tai valtioiden sisäiseen turvallisuuteen ja valtioiden väliseen turvallisuuteen. Kaiken kattava turvallisuuslähtökohta perustuu myöskin työjärjestön perusperiaatteelle, että turvallisuus on jakamaton, niin kuin 1990 Pariisin peruskirjassa todettiin, turvallisuus on jakamaton, turvallisuus kuuluu kaikille, kaikille jäsenvaltioille – jotka ovat kytköksissä toisiinsa. 1999 Euroopan turvallisuusperuskirja, joka hyväksyttiin etujärjestön Istanbulin huippukokouksessa, oli asiakirja, jossa jäsenvaltiot uudistavat sitoumuksensa luoda suhteita yhteisen kaiken kattavan turvallisuuskäsitteen vallitessa, jossa periaatteena on solidaarisuus, tasavertaisuus ja avoimuus. Kunkin osallistuvan maan turvallisuus on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 Haluaisin kertoa kahdesta syystä, jotka ovat tämän takana. Ensinnäkin etujärjestössä on mukana suurin osa pohjoista pallonpuoliskoa. Se yhdistää tasavertaisella tavalla kaikki Euroopan turvallisuuden osatekijät, osapuolet. Kyse on kaiken kattavasta, jakamattomasta yhteisestä turvallisuudesta, kollektiivisesta turvallisuudesta. Tämä turvallisuuslähestymistapa ei ole pelkästään etujärjestely ostaan, vaan tämä on kaikkein pidemmän kehittynyt turvallisuuskonsepti koko maailmassa. Tässä tunnustan sitä, että kaiken kattava turvallisuus pitäisi olla paljon muutakin kuin sen, että on tasapaino sotilasvoimien kesken. Tämä merkitään sitä, että kriisin alkusyyt, olipa sitten kyse ympäristö, ihmisistä tai muista syistä, kuten köyhyydestä. Nämä täytyy hoitaa samanaikaisesti, kun sotilaspuolella toimitaan avoimesti ja luottamusta herättävällä tavalla kaikkien osapuolten kesken. Turvallisuus on kollektiivinen, jakamaton käsite, kaiken kattava. Tämä käsite on nyt saanut uutta pontta viime joulukuun julistuksesta Korfun prosessi on uudelleen pohtinut ja vahvistanut turvallisuutta ja yhteistyötä aina Vancouverista Vladivostokin. Tämä on melkoinen saavutus, koska tämä oli ensimmäinen tämänlaatuinen julistus. Lopetan ihan kohta puheenjohtaja. Korfun prosessi perustuu samalle arvoille kuin Euroopan unionikin. Turvallisuus, ihmisarvo ja yksilön kunnioittaminen ovat pohjalla. Kaikki jäsenvaltiot, EUn jäsenvaltiot, etujärjestön jäsenvaltiot tukevat tätä samaa visiota. Tämä on jakamaton visio, joka kattaa koko mantereen. Tämä on peruslähestymistapa, joten tästä ei voi neuvotella. Perusarvot ovat jakamattomat, niistä ei voi kiistellä. Meillä on nyt mahdollisuudet vastata uuden vuosisadan uusiin turvallisuushaasteisiin. Kreikka on erittäin ylpeä saavutuksestaan. 2009 voidaan etujärjestön puheenjohtajuuskauden valossakin katsoa jakamattoman turvallisuuden ja uuden turvallisuusstrategian vuodeksi. Tohtori Arvat. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti kutsusta kuulemiseen, tilaisuudesta esittää venäläinen näkemys kaikkein tärkeimpiin asioihin kansan suhteessa. Mielestäni on symbolista, että kuuleminen järjestetään 21. kesäkuuta. Nimittäin se tuo mieliimme suurimman kansallisen tragedian Venäjän historiassa myös neuvostokansan sankarillinen toiminta, sitä ei voi mitenkään sivuttaa huolimatta siitä, että Stalinin hallinto oli totalitaarinen. Esityksessäni käsittelen kolme kysymystä. Eurooppalainen eh, turvallisuusarkkitehti, tarvitaanko sitä toiseksi Venäjän aloite? What, mikä on sisältö? Kolmanneksi sisäinen kysymys, mitä pitäisi tehdä tässä. Olin hiljattain erässä konferenssissa, joka käsitteli EUn ja Venäjän suhteita, ja yksi kollegani Euroopassa totesi, miksi meidän pitäisi muuttaa nykyistä turvallisuusjärjestelmää, jos kerran voidaan varmistaa turvallisuutemme ilman Venäjääkin. Ei se ei sitä voi tehdä Venäjä vastaan, mutta ilman Venäjä se onnistuu. Minä esittäisin kaksi vastalausetta. Ensinnäkin Euroopan turvallisuus ei enää voi rajoittua EU-hun ja Naton rajoihin. Uhat ylittävät rajat ja siksi Venäjää tarvitaan selviytymään näistä haasteista, uhista. Toiseksi, koska Meillä on yhteinen manner EU ja NATO kanssa. Siellä on kuitenkin ei taloudellista ja sotilaallista potentiaalia paljon. Niin ilman Venäjää, ilman Moskovaa, ajatus on aina Moskovan mielestä vastoin Venäjää. Se oli myös taustalla Neuvostoliiton hajoamisen yhteydestä – kun ajatellaan mm, turvallisuusjärjestelyjä Euroopassa kaksinapaisena. Yleensä maailmansodat ovat päättyneet suuriin rauhankonferensseihin. Siinä on saatu aika uusi järjestys, uutta käytäytymistä. Tois, kylmän sodan jälkeen ei tällaista järjestetty. Jos se, että itä romahti, loi lännessä vaikutelman – että ei ollut tarvetta muuttaa yhtikäs mitään. Jos ajatellaan alkuperäistä tapaista järjestelmässä se oli hyvin primitiivinen, mutta se saavutti tavoitteensa. Sota päättyi 20 vuotta sitten. Nyt on syntynyt uusia turvallisuusuhkia, mutta jos ajatellaan nykyisiä turvallisuusrakenteita, niin – siellä on palasia vanhasta, höystettynä innovaatioin, jotka eivät vastaa uusiin turvallisuushaasteisiin. Kaksi konfliktia on tullut kaksinapaisuuden synnyn jälkeen Kosovo 99 ja Kaukasuus 2008. Ne ovat kaikkien ilmeisimmät osoitukset siitä, että mitkään nykyiset järjestelyt konfliktien selvittämiseksi eivät pystyneet selviytymään. näistä kriiseistä. Etyj on halvaantunut. NATO on puolestaan enemmänkin osa ongelmaa kuin osa ratkaisua. Se on kylmän sodan perua. Se liittyy läntiseen, itäiseen geopoliittiseen laajenemiseen. Ja tästä on tullut merkittävä lähde turvallisuusongelmille Venäjän suhteissa länteen. Yksi saksalainen kollegani on todennutkin, että NATO edustaa kaksinapaista järjestelmää kaksinapaisen järjestelmän jälkimainingeissa. Ainoa organisaatio, joka on pyrkinyt välittelemään Venäjän ja Yhdysvaltain ja Neton kesken, oli Euroopan unioni nimenomaan. Se nyt ei sinällään ole elin sinällään tarkkaan ottaen. Sitten Medvedevin aloitteesta – Kaakosuksen kriisin aiheuttama shokki ja pelko siitä, että se leviää muualle, on herättänyt keskustelua Euroopassa myös presidentti Medvedevin aloitteesta uudeksi turvallisuusarkkitehtuuriksi. Ensin oli epäilyjä, jotkut poliitikot ja analyytikot totesivat, että tämähän nyt on kuin Karvatsovin aloite, yhteisestä eurooppalaisesta talosta. Jotkut sanovat, että Medvedevin esitys oli suunnattu siihen, että saataisiin juopaa amerikkalaisten ja eurooppalaisten kesken. Mutta sisällöltään Medvedevin aloite olisi hyvä nähdä viestinä siitä, että nykyinen arkkitehtuuri ei toiminut. Se oli vanhentunut. Siksi pitäisi uudelleen miettiä sitä kokonaan. Vuotta myöhemmin aloitte muuttui luonnokseksi eurooppalaisesta turvallisuussopimuksesta. Tiedätte, mikä sisältö siinä on, en sitä nyt toista, koska aika rientää. Otan esille useita seikkoja. Sen pitäisi olla oikeudellisesti sitova. Sen pitäisi käsittää kaikki Euroatlantisen alueen jäsenet Vancouverista Vladivostokiin. Siellä pitäisi olla mukana myös kollektiivisen turvallisuuden määräykset liittyen myös Pohjois-Atlantin liiton artikloihin. Sitä on kritisoitu kyllä jälleen. On todettu, että luonnos ei ole oikeudellisesti sitova sopimus, koska siinä ei ole määritelmiä eikä myöskään täytäntöönpanomekanismeja. Usein siinä on kyse vain kovasta turvallisuudesta. Siinä siis ei huomioida uhkia Euroopan unionin turvallisuudelle. Tiukimmat vastustajat korostavat sitä, että se murentaa solidaarisuutta. No, oli sitten tämän esityksen oikeudelliset ansiot, mitkä tahansa, kuitenkin heijastelee kahdenlaista todellisuutta. Sitä pitäisi sivuutta nimittäin ensinnäkin kova turvallisuus on edelleen tärkeällä siellä venäläisillä ilman radikaalia muutoja, muutoksia NATO-Venäjä-suhteissa. Se on edelleen tärkeä lähde turvallisuuskonflikteille Euroopassa. Se, että Venäjä korostaa oikeudellista sitovuutta, johtuu siitä, että sillä on ollut huonoja kokemuksia pelkästään poliittisista sopimuksista, kuten NATO ja se laajentuminen Saksan ylitysmisen jälkeen. Kuitenkin luonnos voisi rajoittaa Venäjää enemmän kuin mitään muuta maata. On vaikea kuvitella, että yksikään EU tai NATO-valtio hakisi turvaa Venäjästä, mutta paljon kuvitella hyvinkin, että on neuvostoliiton jälkeisiä valtioita, jotka hakevat suojaa Yhdysvalloista tai Pohjois-Atlantin liitosta. Jos Medvedeviä nyt sinällään vastustettu, kuitenkin sitä käytettiin yhtenä elementtinä myös vuoropuhelua turvallisuudesta niin, että voitaisiin rakentavasti muuttaa sekä NATOa että myös Venäjän politiikkaa ja tulisi näkemystä. Entäpä sitten se, että Venäjä pyrkii luomaan juopaa Atlantin liittolaisten kesken. Ei siihen pysty oikeastaan kukaan, eli sitten ole perustavanlaatuisia ongelmia jo olemassa Euroopan ja Yhdysvaltain kesken. Paradoksaalisesti Obaman hallitus on nimenomaan korostanut, missä määrin on näitä perustavanlaatuisia erimielisyyksiä olemassa – ei enää niitä voida pelkästään panna Bushin piikkiin. Mitä pitäisi tehdä? Viimeinen kohtani. Tehän tiedätte, että Venäjä ja Länsi ovat sopineet, ettei uusia instituutioita luoda eikä myöskään tuhota vanhoja. Miten pitäisi uudelleen muokata sitten nykyisiä turvallisuusjärjestelmiä? Minun mielestäni Ihanen ratkaisu löytyy siitä, että me jaamme uudelle vanhat tehtävät olemassa olevien rakenteiden kesken. Ensinnäkin perusta taloudelliselle turvallisuudelle Euroopassa pitäisi pohjautua yhteistyöhön EUn, Venäjän, Ukrainan, IV-valtioiden ja Turkin kesken. Siinä pitäisi olla yhteinen energiaturvallisuuden järjestelmä, liittyen EU-Venäjä-kumppanuuteen. Turvallisuus Euroopassa ennen kaikkea, että voitaisiin paremmin ennaltaehkäistä ja ratkaista konflikteja ja torjua ääriliikkeitä, niin se syntyy ainoastaan, että halutaan yhteistyötä Venäjän, EUn ja muiden ivivaltioiden kesken niin, että meillä olisi nopean toiminnan joukkoja yhteisesti. Seurataan myös välittämistä. Tämän lisäksi pitäisi edistää myös ilmapuolustusjärjestelmien integraatiota. EU-IVY olisi keskiössä uudessa paneurooppalaisessa yhteisössä, joka pyrkii torjumaan järjestetyn rikollisuutta. Euroopan ulkoinen turvallisuus ensinnäkin, että massatuhoaseita estettäisi leviämästä, torjutaan terrorismia, pirateriaa, piratismia ja meillä olisi myös mahdollisuus ratkaista Naton ja Venäjän kesken ongelmia Keski-Aasiassa, Afganistanissa, Iranissa, ehkäpä Pakistanissakin. Sitten turvallisuuden humanitaarinen ulottuvuus, ihmisoikeudet, viisumit, koulutus olisivat osa yhteistyötä Etyjissä, Euroopan neuvostossa ja Euroopan unionissa. Selvää on, että Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan unionista on kehkeytymässä keskeinen toimija. Euroopan unionin turvallisuudessa. Euroopan turvallisuudesta tulee yhä enemmän eurooppalainen asia. Euroopan unionin tuleva osa kansainvälisessä suhteessa riippuu sen omasta kyvystä selviytyä – haasteista, joita on Euroopan yhdentymiselle, ja siitä, miten voidaan luoda uusia periaatteita ja sääntöjä kumppaneiden kanssa tehtävälle yhteistyölle, myös Venäjän kanssa ennen kaikkea. Sitten mitä tulee NATOon, niin sen toiminta pitäisi liittyä ulkoisen turvallisuuteen. Ja minä uskon, että nämä uudet tehtävät olisivat uusi perusta verrattuna siihen, mitä oli aikaisemmin kaksinapaisessa järjestelmässä. Kiitos. Thank you very much. Now Mr. Butikoffer, please. Herra Butikoffer, kiitos. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys, taikka huomio siihen, mitä Rova Abitova totesi. Hän totesi, että ilman Venäjää toimimme tarkoittaa sitä, että Venäjää vastaan. Tämä on hyvin binääristä logiikkaa. Kukaan meistä ei sano, että toimitaan ilman Venäjää. Venäjän kanssa toiminen ei tarkoita sitä, että toimitaan Venäjän konseptien mukaisesti. Olisin kiitollinen, tai olen kiitollinen professori Arpatovalle siitä, että hän puhui niin selkein sanoin ja viittasi tähän aloitteeseen ja sanoi toteavansa, että hänen mielestään NATO tässä on ainoa ongelma. Tämä auttaa keskustelun selvittämisessä, selvi, selkeyttämisessä. Professori Silvestri, mikäli ymmärsin teidät oikein, te totesitte, että NATOn tehtävän huolehtia kollektiivisesta puolustuksesta ja sen organisoimisesta. Mikä tämä otetaan tiuka, tiukasti tämä lausuma, niin se on yhä enemmän asetettu kyseenalaiseksi, koska Coalition of the Willing, halukkaiden koalitio, on käsitteenä vesittänyt. Mikäli ymmärsin teidät oikein ja teidän analyysinne, niin mielessäni herää kysymys, mihin suuntaan te sitten haluaisitte mennä? Miten kollektiivinen turvallisuus hoidetaan vai onko tämä tehtävä nyt jo vanhentunut? Sitten kysymys eh, herra professori Hamiltonille. Olen ensinnäkin iloinen siitä, siitä että totesitte, ole, että EUlla on merkittävä rooli näiden kolmen pilarin suhteen, ja että on aivan oikein, että nämä pilarit estävät toisten pilarien toimintaa, ovat joskus ristiriidassa. Ehkä en kuulu terästä asiaa kunnolla, mutta onko näiden kolmen pilarin suhteen EU vastuussa jo hard security, kovan turvallisuuden kysymyksistä? Ensinnäkin Atalantan operaatio. Onko nyt pelkästään poikkeusa, jota ei oikeastaan ei olisi pitänyt syntyä? vai onko tässä takana logiikkaa, joka voitaisiin kuvata sanoin? Toinen kysymys. Kun herra Van Orden piti puheenvuoron, jossa hän viittasi työnjakon instituutioiden kesken, näiden erilaisten panosten integroiminen, miten tämä koordinoidaan? Mitä Madeleine Albright teki ja hänen työryhmänsä – ehdotti. Mikä on sitten jatkossa EUn suhde NATOon? Onko tämä turhaa päällekkäisyyttä tehtävissä? Vai tullaanko siihen, että työnjako ei hyväksytä ja loppuun lopuksi sitten NATO on vastuussa kaikesta käytännössä? Viimeinen kysymys. Turvallisuuspoliittinen rooli, joka EUlla on Washingtonista katsottuna Washingtonin suunnalta on saatu erilaisia signaaleja tämän suhteen. Varapresidentti Biden antoi hiljattain haastattelun esimerkiksi Herald Tribune-lehdessä. Hän totesi, että ei ylipäänsä ei pysty huolehtimaan Euroopan turvallisuudesta ja Euroopan turvallisuudesta tulevaisuudessa. Onko tästä Washingtonin suunnalla erilaisia näkemyksiä, erimielisyyksiä? Koska Hillary Clinton, kun hän vierailee Pariisissa, kannattaako hän silloin Bidenin linjauksia vai onko hän ehkä hieman eri linjoilla? Herra Landsbergis. Thank you. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kysymykseni professori, professorille Silvestri ja Hamilton. Mitä nyt muistelen edellisestä elämästäni? Niin Venäjän presidentti Jeltsin vuonna 1993 esitti ajatuksen eurooppalaisesta turvallisuussopimuksesta. Se olisi korvannut Naton, koska se oli väitetty, tämän väitettiin vanhentunut, kuten Varsovan sopimuskin. Valtioiden vahvistuminen liittyi siihen, minkä oli kaksi eri yhteisöä. Että ei mitään voisi tehdä ilman Venäjää. Se olisi tavallaan tämä veto-oikeus. siitä syntyi uusi agenda Euroopassa. Ehkäpä olisi yhteinen jaettu manner erilleen Atlantisista kumppaneista. Totta kai eurooppalaiset eivät nyt niin lapsenuskoisia ole. Venäjän liike ei johtanut toimiin. Mutta me haluamme kuitenkin pelastaa Balkanin valtiot. Ajatus siitä, että ei mitään voi tehdä Venäjää, ilman Venäjää, niin se on nyt taas saamassa jalansijaa. On kuultu, että mitä tahansa ilman Venäjää ajatuksena – tulkitaan aina vainoharaisesti Moskovassa ikään kuin, että se olisi vastoin Venäjää. Ei Georgiakaan olisi voitu miehittää ilman Venäjää. Sen paremmin kuin Karabahiakaan, Azerbaidžaniakaan ei olisi pystytty valloittamaan Armenian voimin ilman Venäjää. Mutta onko se, että yleinen rauha sitten syntymässä Medvedevin aloitteen pohjalta. Meillä on hyviä esimerkkejä Kaukasuksellakin jostain uudesta, josta olisi hyvä keskustella ilman paineita. Vai toisetako tässä vain pelkästään vanhaa suunnitelmaa? Jos on merkittäviä erimielisyyksiä, niin mitkä ne ovat? Kiitos. Thank you very much now. Kiitoksia kovasti. No niin, kaksi pyyntöä puheenvuoron pitämiseksi. Ihmiset, jotka ovat jo puhuneet, Löysin ja Komes, vetoaisin teihin. Vetoaisin teihin todellakin, että nämä kysymykset unohdettaisiin ja pyydän, että he pyytäisiin, että puhujat vastaisivat, koska Meillä on vielä yksi tärkeä aihe tulossa. Herra Brock alustaa siitä ja pyytäisin, kun hänkin muuten tulee, että sallitte tämän. Niinpä pyytäisinkin, että alustajat vastaavat ja sitten päätetään keskustelu ja menemme seuraavaan kohtaan. Eli herra Silvestri, Hamilton, Okei. Okay. Okay. you... No, 30 sekuntia. Rova Lösing. You want 30 seconds. Jos haluatte, niin 30 sekuntia. Jos pitäydytte 30 sekuntia, niin sitten sopii. So, excuse me. Now. Ei kun anteeksi. Gomes, 30 sekuntia. Marinaki, you... Marinaki, oletteko samaa mieltä Dan Hamiltonin kanssa, että sen sijaan että olisi Georgiassa Eurooppa-missio tai eh, se olisi toiminut etyjen sijaan. Mitä Arvatova totesi, että hän ei ole samaa mieltä siitä. Hänen mielestään etyj halvaantui. Arvatovalle kysymys. Oletteko sitä mieltä, että tämä haluttomuus meidän puolellamme luoda uutta arkkitehtuuria Venäjän kanssa liittyy siihen, että on epäilys siitä, onko Venäjä demokraattinen valta. Hyvin auto, autoritäärinen se on ollut Tsetseeniassa, Kaukasuksella, ihmisoikeuspuolustajien tilanne ja niin edelleen. Kiitoksia kovasti. Rova Lösing. Ja, es wurde immer gesagt, äh, nicht ohne Russland Niin, ei ilman Venäjää pitäisi toimia ja minä haluaisinkin kysyä, Mm, miten näette asian? Onko teidän mielestänne ongelmallista, että strategiassa 2020 Naton kanssa, Naton ja Venäjän välillä on ajateltu tällaiset hyvinkin ystävälliset suhteet, vaikka meidän täytyy kuitenkin suojata itseämme siitä, että Venäjä kehittyy sellaiseen suuntaan, e, joka on hyvinkin vaarallinen myös meidän kannatamme. Tässä nyt sinänsä ei ole mistään profetiasta kyse, Eli tässä nyt täytyy tietysti pohtia kaikkien jäsenten turvallisuutta kokonaisuutena. Ja minun mielestäni Naton strategia 2020 ei kata kaikkien turvallisuusnäkökulmia. Tässä puhutaan esimerkiksi Ukrainan ja Georgian tilanteista myös. Ja varsinkin nyt tämä Venäjän ehdotus on hyvin epäselvä. Silvestri, ja sitten sitten... Tenar Batova. Um, to Honorable Butik. Butikoffer, sanoisin teille, että minä totesin, että NATO sattumalta vain tarjoaa vähemmän turvallisuutta kuin aikaisemmin tarjosi. Ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että muut organisaatiot tarjoavat kollektiivista puolustusta. Valitettavasti instituutiot kollektiivisen puolustuksen osalta ovat vain heikkenemään päin. Mitä ehkä tarvittaisiin, jos ajatellaan perusvaatimusta Euroopassa, jos ajatellaan, että syntyy uusi uhka, joka edellyttää kollektiivista puolustusta, niin se on se, että Amerikan Yhdysvallat on puolellamme ja osallistuu täydentää sitä voimaa, joka ehkä on riittämätön kollektiivisen puolustukseen. Nyt on vain varmistuttava siitä, että Yhdysvallat on läsnä, kun silloin heitä tarvitaan. Näin tilanne ei ole tänä päivänä, tai ainakaan se oli ihan niin varma kuin aikaisemmin. Sanotaan näin, Siis ainoastaan, siis USA-voimilla tästä selvitään. Ja Voi olla, että nato rooli heikkenee myös USAn toimiin, koska NATO ei pysty enää tarjoamaan sellaista apua ja palvelusta, mitä USA kaipaa. Siksi minun mielestäni olisi nyt korkea aika käydä keskustelua, ei niinkään siitä, että muutettaisiin NATOa vaan että ymmärrettäisiin paremmin amerikkalaisten ja eurooppalaisten kesken ehkä EUta voitaisiin ajatella eurooppalaisten edustajana, kun ajatellaan niitä kysymyksiä, joita USA suunnalta tulee, niin mitä he oikein haluaisivat saavuttaa jatkossa heidän etunäkökohtiensa mukaisesti? Sitten Jeltsitin 93 aloitteesta ja yleinen keskustelu siitä, paitsi mitä Nadjar Vattova jo tai muut sanovat, niin sanoisin vain sen verran, että Venäjällä on ongelma. Ensinnäkin ymmärtää se, mitä se haluaa. Jos nyt oikein olen ymmärtänyt tämän sotilastrategian venäläisten puolelta, Venäjän puolustusministeriö on sen laatinut pääesikunnan kanssa, ilmeisesti sanovat, että suurin uhka Venäjä vastaan on edelleen NATO. He tekevät myös eron merkittävän uhan ja riskin välillä. Siis tarpeen toimia jossain tilanteessa. Mutta jos NATO edelleen on suurin uhka Venäjällä, vaikka se ei olekaan mikään operatiivinen uh- uhka, sellaisen se ei voida pitää, niin se merkitsee sitä, että on hyvin vaikeaa selvittää mitään yhteistä pohjaa turvallisuudelle. Mielestäni tämä on ongelma, joka venäläisillä kyllä on. Eikä tässä ole syytä pelätä sitä, että Venäjä rupeaa hallitsemaan läntistä Eurooppaa tai Euroopan unionin ehkä saattaa käydä päinvastoin, että Venäjällä pelätään sitä, että Euroopan suunnalta tulee euro- taloudellista ja kulttuurista valtaa. Meillä ei ole selkeää määritelmää vielä siitä, mitä turvallisuus on Venäjän talolla. Sitä tarvitaan mielestäni. Kiitos. Uh, uh, Rainer Bütikofer asked me sort of... esitti kysymyksen, joka liittyi EUn rooliin ja kovaan turvallisuuteen. Balkanista toteaisin, että en tiedä kutsuttaisinko tätä kovaksi turvallisuudeksi, mutta kuitenkin EU on ollut johtavan ase- johtajan asemassa. NATO on tosiaan oma tehtävänsä, mutta NATO kuitenkin on luonut puitteita työlle ja NATO on tukenut tässä työssä. Tätä voidaan pitää EUn missiona. EU on siellä ollut johtavassa asemassa. Tämä on sellainen alue, jolla NATO on saanut tai antanut hyvin paljon tukea EUn toimille. Peruskysymys kuuluu, seuraavalla tavalla. Kyse on ehkä teologisesta keskustelusta, kun puhutaan EUn ja natolaisista suhteista, mutta kyse on kuitenkin samoista maista ja samoista voimista, mutta ne on rakennettu eri instituutioiden alle. Ne ovat toimittu joskus samassa kaupungissa, mutta eivät keskustele keskenään, ja tämä on ongelma. Kyse on siitä, että NATO olisi EUta vastaan, vaan kyse on siitä, mitä me voimme tehdä yhdessä, mitä meidän täytyy tehdä yhdessä vastataksemme turvallisuushaasteisiin ja mitä kapasiteettia ja toimintakykyä meillä kummallakin on. 90-luvulla käytiin vanhaa keskustelutta, vanhaa keskustelua ja todettiin, että jonkun piti mennä ensin kriisialueelle. Ja silloin kiisteltiin siitä, meneekö NATO ensin vai EU ensin, mutta tänä päivänä nyt meillä on riittävästi toimintakykyä, joten vanhassa keskustelussa ei ole enää järkeä. Ja vanha keskustelu johti Berliin plus-järjestelyihin joka tarkoittaa sitä, että mikäli NATO aikoo tehdä jotakin, se voi auttaa NATOa tiettyjen kapasiteettien osalta. Tämä on osa tätä kovaa turvallisuutta koskeva keskustelua, esimerkiksi Kongon missio. Suoraan sanottuna yksinään EUlla ei ole riittävästi pontta eikä tiedustelukapasiteettia, joten amerikkalaisten täytyy olla apuna. Näin voidaan tehdä, mutta kyse on siis todellakin kapasiteetista toimintakyvystä. Kun puhutaan eri, vaihtoehtoista, vai eri vaihtoehdoista ja samasta joukoista, joskus voidaan pohtia, pitäisikö Naton ehkä hoitaa asiaa vai pitäisikö päättää, että Nato ei tehdä teho asiaa, vaan pikemminkin EU hoitaa asiaa, mutta Naton kapasiteetin avulla. Vai menevätkö kumpikin yhdessä mukaan esimerkiksi Balkanilla ja Afganistanissa? Tai sitten kumpikin jättäytyy pois? Ja tämä jälleen kerran halukkaiden tahojen välisestä yhte, halukkaiden välisestä välistä yhteistyötä. Vastaanko haasteisiin yhdessä vai ei? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on, miten tämä hoidetaan. Nyt tarvitaan sen käänteistä Berliin plus järjestelyä, kuten aikaisemmin totesin. NATO ei tee paljonkaan siviilipuolella sellaisia tehtäviä, joita EU tekee. Joten mikäli EU, NATO menee tällaiseen toimiin, se tarvitsee EUta avukseen. Tämä on aivan yhtä legitiimiä keskustelua kuin tämä edelleenkin keskustelu, miten tämä hoidetaan. Viimeinen kysymys, joka liittyi EU- tai pikemmin Yhdysvaltaisiin, Yhdysvaltain ambivalentteihin näkemyksiin EUn suhteen. Hillary Clinton puhui aivan selkeästi maaliskuussa, kun hän totesi, että meillä ei ole mitään tabukysymyksiä enää EU-Yhdysvallat-keskustelussa. Yhdysvallat on valmis yhteistyöhön, kriisin, kriisin reagointikyky, Tästäkin puhuttiin lähetteessä Herbs on usein ottanut sen ollut mukana keskusteluissa ja pohtinut sitä, mitä voitaisiin paremmin tehdä yhteistyötä EUn kanssa. Anna vain jotakin esimerkkiä siitä, miten EU ei välttämättä aina ole reagoinut. Meillä on luettelo maista, jotka ovat riskialttiita meidän kannaltamme. Meillä kuitenkin on eri luetteloita eri puolella Atlanttia. Miksei sitten yhdistettäisi näitä luetteloita, vertailtaisi niitä, ei voitaisiin vaihtaa henkilöstöäkin esimerkiksi siviilipuolen henkilöstöä. Rova Ashtonin virasto ja Yhdysvaltain hallinto voisivat vaihtaa henkilöstöä. Kyse ei ole siitä, että Yhdys, etteikö Yhdysvallat yrittäisi yhteistyötä sarakan jollakin alueella. Ambivalenttius EUn suhteen Yhdysvaltain puolella usein on heijastumaa eurooppalaisten ambivalenttiudesta Yhdysvaltojen suhteen. Joskus emme tiedä, missä mennään. Lissabonin sopimus on hyvä esimerkki tästä. Washingtonissa ihmiset yksinkertaisesti kuvittelevat, että tämä vain pahentaa tilannetta yhteistyön osalta, koska se antaa hyvin hämmentävän kuvan tilanteesta. Lissabonin sopimuksen hyvän hyväksymisen jälkeen on kulunut jo vuosia, mutta onko nyt edelleenkään yhtä ainoa puhenumeroa, johon voi soittaa ottaakseen yhteyttä? Amerikkalaiset eivät ymmärrä, miten EU toimii. Se on kaikkein tärkein maailmanlaajuinen järjestö, taikka maailmantason järjestö, johon me emme kuulu. Ja meidän täytyy siksi pystyä ymmärtämään sitä. Osa ambivalenttiudesta liittyy siihen, että me emme kerta kaikkiaan ymmärrä, miten EU toimii. Thank you very much. Now, Ambassador... Uh, no niin. Lähettiläs Marinaki. Totally. Thank you very much. Uh, I will... Kiitoksia kovasti. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Todellakin jälkikäteen ajattelen jopa moni on valitellut, ei etyj enää ole läsnä. Siksi on ponnisteltu lisää sen palauttamiseksi. Aika on jonkin verran mennyt siihen, että tajuttaisiin nykyisissä kohteissa, että parempi, että kaksi lähnä kuin yksi. Koska tarvitaan jotain muutakin, että voidaan tavallaan nähdä, mitä paikan päällä tapahtuu kun eri osapuolet tekevät toimiaan. Jos ajatellaan, minkälainen musta aukko sinne jäi jälkeen, niin että Georgias kohdalla rakennettaisiin demokraattisen instituutio. Se oli merkittävä osa Etyjin toiminnasta ja niin, että päästäisiin oikeaan kokoisiin saappaisiin siellä. Jokainen uurastaa kovasti. Mutta kun jokin on kuollut ja kuopattu, niin on paljon vaikeampi sitä taas selvittää henkiin. Ja meillä oli ikäviä kokemuksia siitä, kun puheenjohtajiksi ryhtyimme. Meillä oli ruumis ruumishuoneella puolen vuoden verran, mutta sitten huomasimme, että tässä nyt kuoleman vastaan taisteltiin ja sitten putikki suljettiin ja nyt halutaan kaikki korjata. Toivottavasti onnistumme. Kiitos. Kiitoksia, Rova Arvatova. A few words about... Muutama sananen Natosta. Haluaisin hieman oikaista sitä, mitä Stefano totesi. Venäjän sotilasopin mukaan Naton laajentuminen on määritelty ei uhaksi, vaan vaaraksi. Kyse ei ole poliittisesta laajentumisesta, vaan Naton sotilaisen kapasiteetin lähentymisestä kohti Venäjän rajaa. Ra- Venäjän kriittinen suhtautuminen NATOon ei koskaan olisi syntynyt, mikäli NATO olisi saattanut päätökseen oman sisäisen uudistuksensa kaksinapaisuuden sijaan, ja mikäli se olisi löytänyt uuden identiteetin kaksinapaisen järjestelmän rohdettua. Nyt se on hieman sotilaallinen liitto, joskus se on osittain EUn puolustus- ja turvallisuusinstituutti. Ei kukaan voi olla hieman raskaana. Joko sitä on raskaana tai sitten ei ole raskaana. Mitä eri kriiseihin tulee? Kriisit aiheutuvat paikallisesta kehityksestä. Te ymmärrätte varmaan täysin, että pääasiallinen syy näiden kriisien takana oli Venäjän erimielisyydet Naton kanssa, Venäjän huoli niin sanotusta natoistumisesta Euroopan turvallisuusvyöhykkeellä. Kaukasuksen kriisissä oli kyse Venäjän suhteesta NATOon. Ja sitten etujärjestö. Venäjä oli kovin innostunut silloin, kun kylmä sota loppui. Se innostui etujärjestön uudesta roolista. Valitettavaa kyllä, länsimaailma ei ollut laisinkaan kiinnostunut etujärjestön muuttamisesta uudenlaiseksi järjestöksi. Kommunismin jälkeinen aika loi kaksi turvallisuusrakennetta, NATO Länsi- ja Keski-Euroopassa ja sitten Venäjä vastaa entisten ivymaiden turvallisuudesta. Etujärjestö on kuitenkin kaikkein tärkein kansainvälinen foorumi – kun tarkastellaan laajaa poliittista euroatlantista keskustelua. Etujärjestö itse kuitenkin oli se, joka muutti painopistealuettaan perinteisistä tehtävistä kohti muita alueita, esimerkiksi humanitaaristen kysymysten suuntaan. Viinin päätösten valossa. Minun mielestäni etujärjestö on vaikea nyt muuttaa kirjoittaa tästä kaksinapaisesta EUn turvallisuusinstituutiosta toisenlaiseksi. Mikäli sitä uudistettaisiin, niin ehkä tämä onnistuisi, mutta tämä olisi EUn instituutio. EU-Venäjän suhteiden kannalta on luottamuksen suhteen ollut ongelmia. Sen jälkeen kun neuvostoliiton romahti, meidän odotuksemme olivat hyvin korkealla. Uskon, että puolin ja toisin odotukset olivat korkealla. EU uskoi, että Venäjästä tulisi vaurassa demokratia yhdessä yössä. Venäjä toivoi pitkälti, että Euroopan unioni auttaisi Venäjä löytämään oman paikkansa kaksinapaisen järjestelmän romahdettua. Kaikissa näissä odotuksissa petyttiin. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että vaikka 90-lukua pidetään kaikkein suotuisimpana kautena Venäjän ja länsimaiden suhteessa. Naton päätös laajentua tehtiin kuitenkin 90-luvulla Jeltsinin Venäjän aikana. Miksi? Naton laajentuminen haittasi Euroopan unioninkin imagoa, heikensi sitä. Katsoimme, että Naton jäsenyys muuttui käytännössä ennalta edätykseksi jotta pääsi EUn jäseneksi silloin, kun oli kyse kommunismin jälkeisestä Euroopasta. Ensin Naton jäseneksi ja sitten vasta voi päästä EUn jäseneksi. me tämän asian näimme. Ja täälläkin, tässäkin suhteessa, NATO on ollut erittäin kielteisessä roolissa. For, moderniz- for, for modernization can lay... Uuden aikaistamisprosessi saattaisi luoda uuden pohjan meidän suhteillemme Teidän täytyy ymmärtää, että talouden uudistaminen pitäisi hoitaa käsikädessä poliittisten uudistusten kanssa. Olipa sitten kyse ulkomaisesta suorainvestoinneista, niin silloinkin meidän pitäisi luoda suotuisaa olosuhteet investointeja varten. Tämä tarkoittaisi sitä, että Venäjä pikkuhiljaa myöskin demokratisoituisi. Kiitoksia sitten vielä lisäksi lopuksi. Aivan lyhyesti lupaan puhua ja puhunkin lyhyesti. Katson herra Brokin suuntaan, Sarjus Volskin suuntaan, jotka haluavat puhua ulkosuhdehallinnosta, niin sanoisin, että me emme ole syyllisiä, koska me aloitimme keskustelun puoli tuntia myöhässä. Olemme kyllä aikataulussa. Sanoisin kuitenkin sen verran, että olen kuullut täällä sanottavan, että Madeleine Albrightin raportti mukaan ratkaisisi kaikki ongelmaa. Se on mahdoton tehtävä. Se on vasta keskustelun alku. Meidän pitäisi jatkaa, Euroopan parlamentissa pitäisi jatkaa keskustelua, kuulla asiantuntijoita, kansallisten parlamentin jäseniäkin pitäisi kuulla. Ja vielä kiitokset kovasti asiantuntijoille puhujille. Olen aivan varma, ei tämä jää viimeiseksi teidän kanssanne. Kiitos. So, uh, we thank you. Eli me kiitämme kaikkia. Vieraitammekin. Ja nyt viimeiseen kohtaan päivän esityslistalla Euroopan ulkosuhdehallinto. Ja sen verran sanoisin, että 21. päivä kesäkuunta maanantaina Madridissa – Brock, Verhofstadt, Quartier osallistuvat kokoukseen puheenjohtajavaltion kanssa. Mukaan oli myös korkea edustaja. Tämä on johtanut poliittiseen sopimukseen ulkosuhteenhallinnosta. Nyt pyytäisin, että herra Brock esittelisi suurpiirteisesti tämän sopimuksen. Sitten käydään keskustelua. Herra Brock, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, hienoa, että voin nyt esitellä teille tämän asian. Nyt on syntynyt sopimus, joka ei ole lainsäädännön luonteeltaan. Kyse on julkilausumasta, julistuksesta, jonka osapuolet ovat antaneet. Ja kunkin osapuolen täytyy hakea omalta instituutioltaan sitten tukea tälle sopimukselle. Ja erityisestikin parlamentin ulkoasian valiokunta on tässä vastuuvaliokuntana, joten lähinnä meidän tehtävämme tämä on. Miten menettely sitten jatkuu tulevaisuudessa? Tästä tullaan te- päättämään tulevina päivinä. Minusta vaikuttaa täysin selvältä se, että muodon lainsäädäntömenettely ja henkilöstösäännöt ja varanhoitoasetus, niitä ei saa hyväksyttyä ennen kesätaukoa. Mitä sitten minun mietinnölleni tapahtuu, onko kyse kuulemismenettelystä, niin tulevina päivinä tullaan päättämään asian jatkokäsittelystä. Valikuntien puheenjohtajan kokous tästä päättää parlamenttiin puhemies tapaa huomenna valikuntien puheenjohtajat ja muut esittelijät. Roberto Gualtieri muun muassa oli sosialistien edustajan ja budjettivaliokunnan edustajana tärkeässä roolissa keskustelussa mukana. Hän on sillä kannalla, että monissa suhteissa on päästy nyt jo niin pitkälle, että olisi täysin järkevää tai voisi olla täysin järkevää toimia sitovalla tavalla ja tehdä päätös menettelytavasta suhteeseen pian niin, että kaikki eivät sitten keksi yhtäkkiä ruveta purkamaan tätä sopimusta ja vesittämään sitä. Siksi ehdottaisinkin teille seuraavaa. Ehdottaisin, että huomenna esittelisin mietintöä luonnokseni. Tämä tulee olemaan samanlainen kuin herra, herra Hofstadtin esitys, niin että emme toimi toisemme vastaan ikävällä tavalla. Sitten meidän täytyy päättää milloin voi, mihin saakka voi tehdä muutosesityksiä. AFKO-valiokunta on päättänyt, että maanantaihin mennessä voi tarkistuksia vielä tehdä. Niin, ryhmissä on sitten aikaa vielä keskustella. Ja Strasburgin viikolla maanantaina kello 18 olisi kokous. Me ehdottimme kyllä, että 21.00 kokoonnuttaisiin ja sitten äänestettäisiin Silvio Gonzato voisi ehkä pohtia, voitaisiinko tiistai aamulle saada aika slotti, joka sopisi muillekin valiokunnille. Ja sitten voitaisiin torstaina täysistunnossa tehdä lopullinen päätös. Ainakin hyvää tahtoa meidän pitäisi osoittaa, että haluamme hoitaa asian kuntoon ja edetä ripeästi. Uskon, että tämä olisi sovelias tapa hoitaa asia. Aion tehdä ehdotuksen teille, joka vastaa tismalleen eilen aikaansaatua sopimusta. Mikäli joku ei ole samaa mieltä, niin voi tehdä muutosesityksiä. Ja mikäli muutosesitykset saavat niin paljon tukea, että mietintö muuttuu merkittävällä tavalla, niin sitten täytyy yhdellä, että minä olen hoitanut neuvottelutyöni huonosti. Ja minä kannan tästä vastuun. Toivottavasti tänään ja tulevina päivinä tässä kokouksessa ja erinäisissä keskusteluissa saan teiltä tukea nyt aikaansaarille sopimukselle. Asiana on niin, että me haluamme tehokkaan ulkosuhdehallinnon. Tämä oli meidän keksintömme. Me keksimme tämän perustuslakia laativassa valmistelukunnassa. Haluamme sellaisen, joka on näkyvä ja ja myöskin kansalaisten silmissä menestyksekäs hallinto. Samanaikaisesti me tietoisia siitä, että korkealla edustajalla ja hänen palvelullaan tulee olemaan tällainen yhdistetty tehtävä. Toisaalta hänellä on vastuuta yhteisöistä asioista ja toisaalta muun tyyppisistä asioista. Meidän täytyy myöskin todeta, että kaikki muut asiat paitsi yhteen ulkotuspolitiikka ovat yhteisön lainsäädäntön piiri kuuluvia asioita korkealla edustajan ovat tehtävänsä. Hän koordinoi ja mahdollistaa sen, että toimitaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti ulospäin, myöskin silloin, kun on kyse ulko- ja Muissa rooleissa hänellä on vain pelkästään koordinoiva rooli. Yhteisömenetelmä on haluttu varmistaa. Ja tässä on siterattu myöskin perussopimusta tässä on haluttu tehdä selväksi, että kun on kyse kehityspolitiikasta ja naapuruspolitiikasta ja muista tärkeistä politiikan osa-alueista, korkea edustaja koordinoi ja palvelu, hallinto ja komissio tekevät taustatyötä, ulkosuhde, palvelu ja korkea edustaja, korkea edustaja yhdessä vastuukomissaarin kanssa sitten pistää täytäntöön tehtyjä päätöksiä. Ja esimerkiksi kehitysasioista vastaavat komissaarit ja muut asiasta vastaavat komissaarit ovat mukana tässä yhteistyössä. Korkea edustaja osa, osastolla kolme. Esimerkiksi tässä ulkosuhdehallinnossa hoidetaan ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita – ja yhteisölainsäädännön piiriin kuuluvat asiat ovat sellaisia, joilla parlamentillakin on sanansa sanottavana esimerkiksi budjetti, budjetin valvonta ja vastuuvapauskysymysten kautta. 27 jäsenvaltiota ovat yksimielisesti vastustaneet sitä, että tämä palvelu olisi komission sisällä, komission sisällä rakennettu. Siksi hallinnollinen budjetti kuuluu osaston 10, pelkästään hallintobudjetti, mutta monet käytännölliset yksityiskohtaiset osat ovat sellaisia, joista kollega Galtieri ehkä tietää enemmän. Hän voi ehkä kertoa teille yksityiskohtaisia. Minäkin tiedän joitakin yksityiskohtia tosi, mutta Galtieri vielä enemmän. Meidän täytyy nyt varmistaa se, että tässä toimitaan niin, että täysimittaisesti kunnioitetaan olemassa olevia sääntöjä jotka koskevat esimerkiksi komission puolella budjettia, budjetin valvontaa ja vastuuvapaussääntöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tarkastaa neuvoston päätöksiä ja sotilaallisia toimia, sotilaastoimiin liittyviä päätöksiä, niin meillä on vastuuvapaus oikeus tässäkin suhteessa, eikä pelkästään herrasmiessopimusta, niin kuin aiemmin meillä oli neuvoston kanssa näissä kysymyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun yhteismenetelmästä on kyse, niin osittain on saatu uusia asioita meidän valvontamme alle. Ja myöskin vastuu- ja tilivelvollisuus, joista puhuttiin edellisessä kokouksessa, merkitsee sitä, että yhteisön, turvallisuus, yhteisön turvallisuus- ja puolustuspolitiikankin suhteen ja korkean edustajan toimien suhteen jo ennen kuin päätetään missioista ja strategiasta, meidän valiokunnallemme pitää asioista tiedottaa. Tässä herää kysymys, miten suhtaudutaan miten tehdään yhteistyötä lähettilöiden kanssa, miten saadaan asiakirjoja, miten tehdään yhteistyötä komissaarien kanssa ja puheenjohtajan kanssa. Tämä jää vielä selvitettäväksi, mutta korkean edustajan lausumata voidaan antaa esimerkiksi täysistunnon yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimus täytyy saada aikaan neuvoston pöytäkirjoista esimerkiksi, miten niistä tiedotetaan meille ja että ne pitää julkistaa. Tämä on yleisluontoinen seikka. Ja koska neuvosto julkistaa ne, niin sitten kun korkea edustaja toimii, joka toimii myöskin neuvoston edustajana, niin tämä sitovuus, tämän sopimuksen sitovuus on tässä suhteessa erittäin tärkeä. Sitten budjettivalvonta ULAFin rooli, Euroopan parlamentin valvontarooli, valtio- ja varainhoidon valvontarooli. Budjetin valvontapuolikin on, to- on todennäköisesti tyytyväinen tämän saatuun sopimuksen nähdään sen suhteen. Henkilöstökysymys sitten. Yksi kolmasosa, vähintäänkin yksi kolmasosa henkilöstöstä tulee kansallisista hallinnoista. Mutta nämä kansalliset virkamiehet toisin kuin mitä nyt on kielletty, noudattavat, heidän suhteensa noudatetaan normaaleja menettelyitä. Heidän täytyy normaaleja teitä pitkin päästä kilpailuista läpi, virkakilpailuista, heille, mikäli heillä on riittävät kyvyt ja pätevyydet, ja mikäli on paikka avoinna ulkosuhdehallinnossa, mikäli haluat tuon hallinnon paikan täyttää, niin ei voida tehdä tällaisia yksipuolisia päätöksiä, vaan normaali menettely täytyy noudattaa. Mikäli muistetaan tilanne, joka valitsi pari vuotta sitten, asiat hoidettiin silloin toisin. Uskon, että, että kun tällaiset yksityiskohdatkin on hoidettu kuntoon, niin tällä on suurta merkitystä tulevaisuudessa vähintäänkin 60 prosenttia, vähintäänkin 60 prosenttia kaikista henkilöstön jäsenistä on pysyviä EUn virkamiehiä. Nyt ei tehdä eroa neuvoston ja komission välille siirtymäkauden jälkeen, sitten kun tämä virasto alkaa suoraan värvätä ihmisiä, eikä ota heitä komissiosta vaan neuvostosta, vaan näistä tulee silloin pysyviä EU-virkamiehiä. Uskon, että tätä kautta on voitu varmistaa, että vähintäänkin kolmas osa, kun varmistetaan, niin täten on hyvä pohja tulevaisuutta silmällä pitäen. erityistapauksia varten voidaan kansallisesta lähettää ihmisiä esimerkiksi sotilasa henkilöstöä voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Mutta emme myöskin kirjanneet sellaisen säännön, että kun on kyse henkilö, henkilöstökysymystä kyse, niin tätä asiaa ei saa hoitaa täysin hallitusten kesken hallitusten tekemillä päätöksillä. Ja nähdäkseni valiokuntamme on tässä voittaja ollut näissä keskustelussa, koska nyt meidän valvontamahdollisuutemme ja etukäteisvalvontamahdollisuutemme on vahvistunut yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Monet kollegat pitivät tätä erittäin tärkeänä ennalta. Ja kun on kyse luottamuksellisista asiakirjoista, niin meillähän on tämä viiden hengen ryhmä, jolla on oikeus saada nähdä luottamuksellisia asiakirjoja. Ja tätä sääntöä tullaan tarkastamaan tulevaisuus, tarka, tullaan tarkastamaan vielä jatkossa ja sitten katsotaan, voidaanko tätä ryhmää laajentaa, tätä viiden ryhmää, valikunnan puheenjohtaja, parlamentin puhemies, ovat ne, joille Rova Asha toimittaa tietoa. Ja mikäli esimerkiksi laadimme mietintöä Afganistanista, silloin Buseke ja Albertini voivat saada tietoa. Ashton ja myöskin esittelijä voi saada tietoa asiakirjojen nähdäkseen. Tämä lisää myöskin meidän valiokuntamme toimintakykyä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Itsehän olin muinoin tämän valiokunnan puheenjohtaja. Ja aina unelmoimme silloin, että voisimme jo etukäteen saada tietoa. Rova Gomez muistaa hyvin nämä keskustelut ja aina epäonnistumme tässä pyrkimyksessämme kuitenkin. Ja nyt me olemme saamassa tämän. Nyt tämä vihdoinkin toteutuu. Uskon, että tämä on erittäin ratkaisevan tärkeä asia valiokunnan kannalta, koska tämä parantaa meidän toimintamahdollisuuksiamme. Täten me pystymme toimimaan tässä hieman samalla tavalla kuin kansallisten parlamenttien ulkoasian valiokunnat. Monia oikeuksia meillä jo on, mutta perussopimuksen myötä saamme myöskin budjetti oikeuden, oikeuden päättää budjettivaliokunnan kautta talousarviosta ja nyt valvontamahdollisuutemmekin lisääntyy, vahvistuu. Tämä on aikaansaadun sopimuksen valossa mahdollista korkea edustaja ja komissaarit, jotka vastaavat asioista, tulevat meille raportoimaan sen, kun on kyse yhteistöasioista – Meillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja silloin kun on kyse ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, meidän, sielläkin puolella meidän mahdollisuutemme ovat suuremmat vaikuttaa kuin aiemmin. Ja täysistuntovaiheessakin voidaan käydä keskustelua. Esimerkiksi kun se ydinaseista ja haluamme käydä keskustelun täysistunnossa ydinaseista, tämä voidaan hoitaa. Silloin ulko suuri, mikäli korkea edustaja sattumalta on silloin Intiassa, niin hänellä on silloin sijainen keskustelussa mukana, jolla on poliittinen vastuu tämän keskustelun käymisestä. Aikatekijä tietystikin on aina olemassa. Emme nyt halua sallia sitä, että aikakysymykset, ajatuskysymykset johtavat siihen, että kaikki menee sitten mönkään. Meillä on budjettivaltaa, valvontaoikeus tätäkin kautta. Tämä nyt on onnistunut ja osittain tätä oikeutta on voitu vahvistaa, koska pystymme vaikuttamaan myöskin ulko- ja kun aiemmin. Lisäksi meillä on poliittisia toimintamahdollisuuksia jotka ovat parlamentissa tänä päivänä paljon suuremmat kuin aiemmin. Meillä on yhteisömenetelmä, joka on nyt onnistuttu varmistamaan. Perussopimuksen valossa tässä edetään ja hallitusten välisillä päätöksillä yksin ei voida hoitaa esimerkiksi henkilöstöpuolta yksipuolisesti ja myöskin komissaarien vastuu ja tilivelvollisuus niin ikään vahvistaa meidän vaikutusmahdollisuuksiamme. Uskon, että tämän pystymme luomaan vahvemman laitoksen tai ulkosuudenhallinnon kuin mitä Solonan aikana oli asian laita. Juuri tällaista hallintoa me tarvitsemme. Jokainen meistä tietystikin olisi itse kirjoittanut tekstin aivan eri muotoon kuin missä se nyt on, mutta tämä on kompromissi kolmen, kolmen ja puolen instituution kesken, koska Rova Ashton on vasta puolikas instituutio nähdäkseni. Ja parlamentti on tässä mukana kompromississa uskoakseni tämän kompromissin pitäisi kyllä riittää. Kompromissi on aina kompromissi. Jotkut ovat sitten sanomaan, että tuo ei ole kunnossa eikä tuokaan eikä tuokaan asia. Ja sitten saattaa olla, että huomenna ryhdytään kiistelemään sitten jo sillä tasolla, että halutaan hiuksia. Ja sitten koko asia vaarantuu. Tänkin vesittyy. Tietystikin on aina asioita, joitakin asioita, jotka eivät toteudu ja kaikkea ei voi ikinä saada. Mutta Kompromissi on aina kompromissi. Ota tai jätä vaihtoehtoa ei ole silloin, kun neljä instituutta neuvottelee keskenään. Ja loppujen lopuksi täytyy katsoa, että tasapaino on kunnossa. Minun täytyy sanoa, että nyt tilanne on sellainen, että parlamentti on paremmassa asemassa kuin se olisi, mikäli sopimusta ei olisi saatu aikaan. Tietysti sopimus olisi voinut olla parempikin, mutta kompromissisopimuksen parempi kuin ei sopimusta ollenkaan. Armas Sarjos Volski hiljattain juuri sanoi, että viime viikkoina ja kuukausina hän on pyrkinyt saman aikaan sukupuolten välistä tasapainoa aikaan. Vai olenko minä nyt hieman sekoittanut asioita keskenään, mutta kommentteilman mikrofonia. Und, äh, auch das haben wir, hat der Rat schon 3. toukokuuta neuvosto otti onkeensa meidän ehdotuksistamme ja nyt tätä on työstetty vielä johdatosan kappaleita, on pistetty mukaan, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy tehdä tehtävänsä vuonna 2013, mikäli riittävästi ei ole päästy eteenpäin. Silloin otetaan tarkistuslauseke käyttöön ja voidaan ottaa varoja käyttöön, jotta tavoitteisiin päästään. Ja Jarczyk kirjoitti asian vielä selkeämmin, mutta sisältö kuitenkin on tässä kompromississa mukana, se sisältö, jonka halusimmekin sinne. Joten tietyssä määrin voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Vainko etten ole sen nuorempi, että voisin hakea sinne hommiin, mutta yksi hyvä pätevyys minulla olisi. Uusi ura aukenee kaikille halukkaille, kunhan euro säilyy. Outside the career associate. <laughs> Got fault calls in that position. Okay, now. Selvä. Minä pyydän nyt, että herra Gualtieri, koska hänkin osallistuu eilisen keskusteluihin, että hän puhuu sitten koordinaattorit. Salafranca, Neitz ja Tanok. Sitten Sarjus Valski, Janjes, Lösing, Lounacek on koordinaattori. Could I ask to also speak as one of the coordinators because yeah, I should... puhua koordinaattorin, koska minä joudun menemään Kosovo-keskusteluun parlamentaarisen tapaamiseen. So Mr. Gualtieri. Gualtieri, olkaa hyvä. Grazie mä jo... Kiitoksia. No, minä lähden siitä, mitä viimeksi kollega Brock sanoi puheenvuorossaan. Tämä on kompromissi, joka on saatu aikaan neuvotteluissa eri instituutioiden kesken. Lisää vielä, että tämä kompromissi saavutettiin neuvotteluissa sellaisen menettelyn avulla, joka on kuuleminen, niin että parlamenttia vain kuullaan. Se on hyvä pitää aina mielessä sekin, kun me arvioimme tuloksia. Sanoisin, että meidän pitää puuttua kahteen osaan asiakirja. Siellä on kaksi osaa. Alkuperäinen Ashtonin esitys ja sitten lopputulos eilisten neuvottelujen jäljiltä. Niin voin todeta, että tämä kyky mahdollisuus tulla kuulluksi, niin no, aika laajasti tullut huomioiduksi. Näin itse asiassa tästä on tullut ikään kuin osittaista yhteispäätöstä jo, saatu aika niitä muutoksia, jotka joidenkin mielestä eivät ole edes mahdollisia alun perin. Siksi minä uskonkin, että ajatellen tätä itse menettelytapaa, tätä erityistä menettelytapa, niin me saimme aikaan hyviä tuloksia. Myös ajatellen itse tätä sisältöä. Minä nimittäin uskon, että itse asiasisältö sisälsi kaksikin vaaraa. Ensinnäkin syntyy vain pikkuinen, vähän kunnianhimoinen ulkosuhdehallinto. Siellä oli myös mahdollisuuksia yhdistää erilaisia välineitä tai sitten alueellisesti syntyisi mahdollisesti jopa päällekkäisyyttä komissiossa. Siis olisi tällainen yksikö, joka ei pystyisi saamaan aika minkälaista johdonmukaisuuttakaan ulkotoimissa. Sitten toinen vaara, että se olisi liian kaukana komissiosta ja yhteisömenetelmästä. Me olemme noudattaneet kuitenkin sellaista linjaa, että me olemme halunneet kunnianhimoisen ulkosuhdehallinnon laajalla toimivallalla kuitenkin niin, että mahdollisimman pitkälle se on kytköksissä komission ja yhteisön menetelmä. Mielestäni tulokset ovat hyviä, jos ajatellaan näitä mukaan otettuja muutoksia, muun muassa ohjelmointiartiklassa, voimavarat, vastuu, joka komissiolla on ja komission jäsenellä, mutta myös kun ajatellaan kriisinhallintaa ja sen johtamista, siinä nähdään, miten se on jo taattu myös julkilausumassa julkisuudenhallinnoista. Siellä on muun muassa vakausväline mukana kriisin hallinnassa, rauhanrakentamisessa, muissa yksiköissä. Niin kaikki tämä, jota neuvostossakin on saatu, niin on taannut sen, että paljon meille tärkeitä asioita on huomioitu. Tämäkin alue integroitaisiin yhä pidemmälle yhteisön piiriin ja se olisi osa myös sekä siviili- että sotilaspuolta. Sitten totta kai tähän liittyy teknisempi puoli budjetissa, mutta sanoisin, että me olemme kuitenkin pystyneet rajoittamaan mahdolliset ongelmat, jotka liittyvät siihen, että se eli mekanismin myötä on kytköksissä komissioon. Kuullaan esimerkiksi komission jäseniä silloin, kun talousarvioesitystä tehdään eri aloilla, operatiivinen puoli, se, että määritellään tarkemmin myös vastuuvapausmenettelyt niin, että siellä on myös takuita sitä varten, että laaditaan tilintarkastus tilintarkastustuomioistuimessa tai Olafin rooli. Siellä on todellakin paljon erinäisiä mekanismeja, jotka tarvitsevat takuita. Sitten henkilöstöpuoli Siinä on pystytty vahvistamaan osaa, joka liittyy maantieteelliseen tasapainoon, kuten myös sukupuolten väliseen tasapainoon. Ihan alkuperäiseen ei ole päästy, mutta paljon siinä on kuitenkin päästy eteenpäin. Ja tässäkin mielestäni on saatu, saatu tuloksia, jotka osoittavat, että parlamentti on pystynyt käyttämään toimivaltaansa hyvin. Ja totta kai neuvostossakin valtiot ovat pystyneet aika paljon saamaan aikaan. Muitakin näkökohtia, joita Brock otti esille henkilöstöstä. Sitten parlamenttinen valvonta on tärkeä sekin. Täällä on kymmenen kohdan julkilausuma. Kymmenes kohta vaikuttaa minusta erityisen tärkeältä. Olen sitä mieltä, että kymmenes kohda voitaisiin ottaa myös YUTPn budjetin toimintavälisen sopimukseen – korostetaan myös budjettitärkeimmissä missioissa ja varmasti sekin toisi politiikan avoimuutta, läpinäkyvyyttä, ajatellen parlamentin roolia ja valvontaa. Sekä menettelyssä että sisällössä lopuksi vielä aikataulusta on totta kai selvää, että kun neuvottelusta on saatu tällaisia tuloksia näin monimutkaisessa tilanteessa, niin sitä täytyy asianomaisessa valiokunnassa arvioida ensinnäkin täällä ja sitten poliittisissa ryhmissä. Ja sitten tämän arvioinnin päätteeksi vasta pystymme päättämään – Voimmeko sitä tukea parlamentissa, siis tukea myös sitä pyrintöä, että tämä voitaisiin jo heinäkuussa hyväksyä. Kuitenkin uskon, että on tärkeää, että tässä valiokunnassa, kuten muissakin valiokunnassa, jotka ovat tässä mukana, ei mitenkään ennakoitaisi tätä päätöksentekoa, eli tämä hyväksyttäisiin heinäkuussa. Eli tähän asti kuten Brodkin esitti, hyödynnettäisiin kaikki niitä menettelyjä heinäkuuhun asti. Poliittiset ryhmät, asianomaiset valiokunnat arvioisivat myönteisessä hengessä tätä saavutettua sopimusta. Kiitos. Eh, Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin esittää pari kommenttia jotka liittyvät nyt tähän sisältöön. Ja sitten vielä tähän menettelytapaan. Ensiksi haluaisin kiittää parlamentin neuvotteluita tästä loistavasta työstä. Ja minun mielestäni tämä, tästä, tämän työn avulla on päästy huomattaviin edistysaskeleen eteenpäin. Ja minun mielestäni tärkeintä on säilyttää poliittinen vastuu, joka on tuolla korkealla poliittisella ulkopolitiikan edustajalla täällä parlamentissa. Tämä täytyy tulla täysin selväksi. Ja minä, minun mielestäni täytyy selvittää vielä seuraavaa, ja näille kahdelle esittelijälle tämän nyt sanon. Eli tämä asiakirja, josta on nyt neuvoteltu nelitahoisesti, on todennäköisesti sellainen, johon voidaan tehdä tiettyjä tarkistuksia. Voidaanko näin tehdä? Jos tarkistuksia ei voi tehdä, niin tässähän hukataan vain aikaa. Minun käsittääkseni tiettyjen kollegoiden olisi syytä saada tietää, että tässä on nyt kyse kahdesta eri työstä toisaalta poliittisen sopimuksen yhteen aikaansaamiseksi ja sitten mahdollinen yhteispäätösmenettelyn lainsäädäntöhanke, joka sitten lankeaa parlamentille. No totta kai poliittinen sopimus on varsin merkittävä, koska kun me muutamme nyt henkilöstösääntöjä ja sitten vaikka tuota rahoitus asetusta, niin niihin, niissä täytyy ottaa huomioon tuon poliittisen sopimuksen lopputulemat päätöslauselman muodossa. Ja näin minä haluaisin, hyvä puheenjohtaja, ainoastaan huomauttaa, miten tärkeää tämä poliittinen sopimus todellakin on. Se on kaikista tärkein osa koko neuvottelu, neuvotteluissamme. Ja niin kuin herra Brock jo ehti sanoa, niin tähän toki voidaan tehdä muutoksia, jotka nyt eivät ole sen kummallimmin sisältömuutoksia. Ja erityisesti tahtoisin nyt tähän korkean edustajan tekstiin sanoa pari sanaa Siitähän on täysistunnossakin käyty, sitähän on täysistunnossakin käyty läpi ja nämä voitaisiin sitten ottaa mukaan tähän poliittiseen sopimukseen muiden toimielinten kanssa. Tämä kohta yksi, jossa puhutaan ulkopolitiikan seurannasta ja yhteisen turvallisuuspolitiikan seura- seurannasta tietyissä valiokunnissa ja tässä viitataan nimenomaan näihin työvaliokuntiin ja minun mielestäni tässä täytyisi puhua nimenomaan laajennetuista työvaliokunnista. Se pitäisi olla tässä selvä. Ja sitten tuo kohta neljä, tämän erityisryhmän olemassaolo, joka pääsee käsiksi neuvoston salaisiin asiakirjoihin ja luottamuksellisiin asiakirjoihin. Ja sitten tässä puhut, sanotaan, että korkea edustaja sitten muokkaa näitä nykyisin olemassa olevia sääntöjä. Minun mielestäni puheenjohtaja täällä parlamenttiin, tämän parlamentin täytyy olla mukana näissä näissä, tässä muutosten teossa ja sitä ei minun mielestäni ole tässä tekstissä mukana ja minun mielestäni se, tämä täytyy saada, tähän täytyy saada vahvistus korkealta edustajalta, koska ei tässä nyt voi vain yhtäkkiä yksipuolisesti niitä ryhtyä korkean edustajan puolelta muuttamaan. Niin sitten tässä kohdassa viisi viitataan tähän mm, valtuusku, Euroopan unionin valtuuskunti, eri valtuuskuntien johtajien saapuminen tänne parlamenttiin ja erityisesti kun kyse on hyvinkin merkittävien valtioiden äh, valtuuskuntien johtajista. Ja minun mielestäni tässä olisi syytä poistaa tuo epämuodollinen sana, kun kyse on äh, näkemysten vaihdosta. Minun mielestäni on päivän selvää, että näitä keskusteluja täytyy käydä parlamentin kanssa ja minun mielestäni tuon sanan epämuodollinen poistaminen ei missään, millään tapauksessa, millään tavalla nyt häiritse tätä tekstiä tai muuta sen, sitä pahempaan suuntaan, mutta jos se siellä on, niin sitten se saattaa estää meitä pääsemästä virallisiin keskusteluihin mukaan. Ja sitten vielä lopuksi puheenjohtaja, miten, mihin tämä parlamentti oikeastaan nyt pyrkii, mitä me tahdomme neuvoston ja komission yksiköiltä yhteisömenettely todelliseksi toteuttamiseksi näissä kysymyksissä ja erityisesti tässä nyt puhuttiin näistä jäsenvaltioiden diplomaattisista yksiköistä ja sitten neuvoston kolmanneksesta ja komission kolmanneksesta eli näistä edustajista. Ja näin näyttäisi siltä, että 70 prosenttia edustajista olisi toimielinten edustajia ja komissiossahan nyt on tuhansia näitä tuhansia edustajia, mutta tässä on pieni harmaa alue tässä välitysratkaisussa, koska tässä sanotaan, että jäsenvaltioiden diplomatia edustustosta pitäisi saada nyt kolmas osa edustajia ja sitten instituutioilta tuo 60 prosenttia, niin tässä nyt on 10 prosenttia. Mihin se, missä se sitten liikkuu? Onko se jotain joustavuutta? Minä haluaisin joka tapauksessa nyt selostuksen siihen, että kun 60 prosenttia diplomatiaa edu, unionista ja 30 jäsenvaltiosta, missä se 10 prosenttia sitten on. No, me joka tapauksessa olemme nyt tässä jo havainneet, että näiden neuvottelujen pohjalta täysistunnon keskustelun jälkeen korkea edustaja, mitä pika ja pikimmin nyt muokkaisi tämän tekstin siihen suuntaan kuin juuri täällä on ehdotettu ja olen myös havainnut että tämä sitten menisi jo heinäkuun täysistuntoon hyväksyttäväksi päätöslauselman muodossa ja siinä sitten hyväksyisimme nämä väitysratkaisutkin, joka määrittelee tuon tulevan lainsäädäntötyömme näissä asioissa. Minä tahtoisin vielä näihin aikamääriin vähän selvyyttä. Brock sanoi, että perustusoikeudellinen valiokunta on maantaihin mennessä toivonut näitä to, to, tarkistuksia, mutta Versofstadt esimerkiksi esi- sanoi, että tämä esitetään huomenna ulkoasian valiokunnalle. Eli minä haluaisin tietää, mitkä nämä todelliset tarkistusten jättämismääräajat ovat. E, en, ja sen jälkeen sitten katsotaan, miten nämä, nämä ulkoasiainvaliokunnan päätöslauselmat etenevät, missä aikataulussa ne lopulta menevät sitten täysistuntoon. Kiitoksia. Neitz, please. Kiitos. Sitten Rouva Neits. Uh, meneer de voorzitter, collega's. Puheenjohtaja. Eh, Kiitoksia. Niin, minä haluaisin aloittaa aivan ensiksi kiittelemällä ja onnittelemalla Brokia ja Firsostatia tästä loistavasta työstä e, myös Robertoa, koska tämä työ on nyt päässyt paljon pidemmälle kuin mitä odotimme tarkkaan neuvottelujen alkuvaiheissa, koska näkemykset olivat hyvin, hyvin kaukana toinen toisistaan. Ja on vain nyt tärkeää muistaa, miten suuret erot parlamentin ja neuvoston välillä olivat näistä kaikista kysymyksistä ja budjetin, budjetin valvonnasta ja budjetin käytöstä, eh, jota, tätä budjetin valvontaahan parlamentti erityisesti toivoi kun kyse on tämän uuden ulkoasiain hoitoyksikön eh, käyttöönotosta. No joka tapauksessa kiitokset ja onnittelut eh, näille kolmelle esittelijälle. No sitten täällä on tullutkin paljon myönteistä jo sanottua. 60 prosenttia henkilöstöstä tämän yksikön halli, henkilöstöstä tulisi eh, unionin virkamiehistöstä ja sitten valtuuskuntien johtajia kuultaisiin epävirallisesti edustustojen johtajia kuultaisiin epävirallisesti ennen tärkeitä vierailuita, jotta me voimme sitten valvoa näitä erilaisia mm, tehtäviä, joita he hoitavat, ja myös parlamentti osallistuisi näiden edustustojen ja tarkkailumissioiden johtajien valintaan. Nämä kaikki ovat kovasti myönteisiä asioita, ja tuo kriisinhallinta ja sitten kriisinhallinnan jälkeinen rakentaminen on tässä tekstissä hyvin hoidettu. Ja nyt ähm, sitten jos katson tätä yleissopimusta, niin näyttäisi siltä, että siellä on ainoastaan ulkosuhdehallinnon sisällä yksikkö, joka osallistuu ja auttaa ulkoasiain korkeaa edustajaa suhteissa tänne Euroopan parlamenttiin sellaisenaan kuin perustamissopimuksissa on asia ilmoitettu ja myös poliittisen vastuun julkilausumassa on asia ilmaistu. No onko tämä juuri nyt se kanava, jonka kautta me todella voimme valvoa sitä, että unionin edustustot kolmansissa valtioissa voivat auttaa vaikkapa parlamentaarisiakin valtuuskuntia, mitä tietysti on toivottu. Ja minä olen kyllä yleisesti ottaen kovasti tyytyväinen tyytyväinen ja ryhmäni on kovasti tyytyväinen periaatteessa tähän tulokseen. Tulos on joka tapauksessa parempi kuin mitä odottelimme silloin, kun työhön ryhdyttiin. No, aikataulusta seuraavaa. Me olemme sitä mieltä, että kaikissa mahdollisuuksien rajoissa meidän täytyy nyt toimia niin, että kaikki tärkeät päätökset saataisiin tehtyä jo heinäkuun täysistunnossa. Kaikki tietysti riippuu siitä, miten nopeasti näitä tekstejä saamme käsiteltäväksemme ja millä nopeudella sitten parlamentin valtuuskun valiokunnat ehtivät näitä käsitellä. No, Sala Franca äsken juuri otti, jos ymmärsin oikein, esille tämän eh, toimintatapaehdotuksen ja mielestäni se voisi olla hyvä. Ja tämä päätöslauselman esittäminen, johon laitettiin sitten nämä, laitettaisiin nämä kaikki tärkeimmät eh, eh, yksi, yksityiskohdat mukaan. Se ehkä nopeasti saataisiin toimimaan. Tärkeintä ja, ja helpointa ja ihanteellisinta tietysti olisi se, että helmi, heinäkuussa asiasta voitaisiin jolloin päättää ja siihen tarvitaan tietysti tietysti paljon työtä ja sit paljon hyvää tahtoa, mutta tätä tahtoa meiltä varmasti löytyy. Hyvät kollegat, mm, me nyt olemme luomassa tällaisia uusia laitoksia ja uusia järjestelmiä Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Ja erityisesti sitten tällaisen eurooppalaisen ulkoasiainhallinnon luominen on lähtenyt käyntiin, kun havaittiin kansainvälisellä kentällä tiettyjä aukkoja unionin esiintymisessä ja läsnäolossa. Ja tämä nyt sitten varmasti tämä sopimus sekä minun nimissäni että ryhmäni nimissä tulee hyväksytyksi. Kiitoksia kovasti. Nyt täytyy kertoa teille, että Cooperin pitää tulla tänne, mutta se oli käyty ensi kertaan. Kiittäisin herra Kupperia ymmärryksestä. Olen myös pahoillani. Me halusimme kunnolla aikaa keskusteluihin Tämä tärkeästä aiheesta. No niin, Rova Lunacek. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Vihreitten EFA-ryhmän puolesta minä haluaisin myös kiittää ennen kuin menee yksityiskohtiin Haluan kiittää kaikkia neuvottelijoita siitä, mitä ovat meidän puolestamme tehneet. Kovia neuvotteluja on käyty, kuten muiden lailla. Minäkään en odottanut ihan näin paljon. Totta kai sitä toivoimme, mutta siellä on paljon sellaista, jota ei ajateltukaan saavutettavan. Niinpä meidän ryhmämme pitää tätä valtavana edistysaskeleena läpinäkyvyydessä, tiedonsaanti, enkä toista kaikkea täällä sanottua, mutta julkilausumat, siis, mitä Ashton totesi antamassa täysistunnossa, ne julkaistaan myös virallisessa lehdessä. Jos ei nyt ihan niistä tule sataprosenttisen sitovia, mutta virallistavat jotenkin näitä julkilausumaa kuitenkin. Se oli kolme tärkeää asiaa meidän kannaltamme, ja ne pystyttiin saavuttamaan. Ensinnäkin kehitys, rahoitusvälineet ovat edelleen komission vastuulla. Se oli tärkeää ei useimmille meistä täällä, vaan myös monille ihmisille kehitysyhteistyön parissa niin, että kehitys ei ole alistettu ulkoasiain etunäkökohdille. Joskus ne ovat napit vastakkain. Nästönin ja neuvoston esityksessä alun perin oikeastaan ollut mitään ihmisoikeuksista alun perin. Me olemme onnistuneet saamaan ihmisoikeudet osastoon eri kohdissa, mutta myös kussakin edustustossa on ihmisoikeus, piste. Itse olen kansalaisyhteiskunnassa paljon ennen politiikkaa tuloa, niin minä tiedän, että on tärkeää kansalaisyhteiskunnan taholla tietää, kun puolustetaan ihmisoikeuksia tehdään työtä järjestöissä. Jos ajatellaan vain riippumatonta lehdistöä esimerkiksi, että tiedetään siellä, että on olemassa joku henkilö tai parikin kussakin EUn edustustossa, jonka puolen kääntyä, mistä saa tukea, jos heitä kuullaan, niin että saavat oikeutta. Toiseksi henkilöstön rekrytoinnista sukupuolten välinen tasa-arvo on erittäin tärkeää. hallinto ja diplomatia useimmiten on sellaista, no ehkä jossain on yhtäläinen määrä huippuviroissa naisia, ei kyllä ole missään nähnyt, mutta tämä on myös tärkeää. Tässä ovat Kanadako sanotaan, ai Kanadaksako. No, tiedän, mutta tiedän, että yksi ei riitä. Et, et, eli kolmannes edes. Haetaan nyt 50-50. Siis tasapainon täytyy löytyä. Tää, ja myös maantieteellinen jako oikeudenmukaisesti toteutettuna jäsenvaltioiden kesken. Jotain edistystä saavutettiin myös tässä uudessa asianmukaisessa rakenteessa puolustus- ja turvallisuuspoliittisissa hankkeissa niin, että jotain uutta tulee, ettei se pelkästään neuvoston piiriin, vaan komissiossakin se tulisi mukaan. Vihreinä olisimme halunneet hiukkasen enemmän, niin että kriisin hallinta olisi merkittävämmässä asemassa, mutta siellä on olemassa sellainen vaihtoehto, että se riippuu paljon siitä, miten Ashton toimii ja mitä tukea löytyy, että päästä uutta kohti niin, että eu tulisi näkyvämpi. Ja se keskittyisi konfliktin, äh, konfliktien ennaltaehkäisyyn, kriisin hallintaan, että myös näin tehtäisiin eikä vain puhuttaisiin. Tämä kaikki on myönteistä. Totta kai olisimme tykänneet, että olisi tullut myös pysyvät varamiehet. Ihan nyt sellaista ei saavutettu, mutta kyllä se kelpaa mitään poliittista pääsihteeriä ei tule, siitä olen iloinen. Näiltä osin voin kyllä sanoa, että olemme tyytyväisiä, koska siellä on paljon mitä saavutimme. Kiitos vielä siitä. No nyt sitten aikataulusta. Olisi tietenkin hyvä, että tämä saataisiin jo heinäkuun täysistunnossa meidän ryhmä kyllä tätä tukee. Sitten budjetti ja henkilöstösäännöt. Siinä tarvitaan hyvät parlamentin menettelyt. En tiedä onnistuuko se heinäkuuhun mennessä, mutta ehkä syys-lokakuuhun mennessä se saadaan. Selvä on totta kai, että neuvottelut täytyy käydä vielä Ashtonin kanssa. Ei se ole vielä oikein hanskassa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Koska parlamentaarikot ovat ihmisiä, hekin voidaan ajatella – että he ovat meidän ihmisoikeuksiammekin ovat puolustaneet. Sekin ulottuvuus on hoidettu. Tanök. Minun ryhmäni on hieman eri linjoilla. Olen tässä kahtalaisen mielen, mutta sitä huolimatta voimakkaasti onnittelen Brokkia, Ferhostatia ja Kalteria heidän erinomaisesta työstään, kun he ovat taistelleet parlamentin roolin ja oikeuksien puolesta – neuvosto on pyrkinyt toimimaan hallitusten välisemmällä pohjalla kuin me. Jotkut pahimmista peloistamme eivät nyt ole toteutuneet ja olen erittäin tietoinen siitä, että parantar Ashton haluaa jättää jonkinlaisen perinnön taakseen. Ja tämä on ikään kuin hänen babynsä koko tämä ulkosuhdehallintonsa. Nyt aloituspäivämäärä ei ole vielä tiedossa. Toivottavasti lokakuussa viimeistään tämä virasto toimii. Ehkä olen tässä turhankin optimistinen. Minä kiinnostaa kovasti se tapa, jolla olemme käytänsä saaneet vallan tai miltei täysimittaisen vallan valvoa uusia nimityksiä. Yhdelläkään kansallisella parlamentilla ei tätä valtaa ole, paitsi ehkä Puolan hallituksen, mutta ainakaan minun maani hallitukselle mitään oikeutta puuttua erityisedustajien tai lähettiläiden nimittämisiin. Meillä on tässä enemmän valtaa kuin kansallisia parlamentteja. Tämä on suorastaan kiehtovaa ja poliittinen valvonta on voimakkaasti mukana tässä tekstissä ja perussopimuksessa. Juuri määriteltiin, että meillä on yhteispäätösoikeudet ja mitä tulee esimerkiksi henkilöstösääntöihin ja myöskin ulkoturvallisuuspolitiikan puolella voimme vaikuttaa tätä kautta. Tämäkin on kovin mielenkiintoista. Yhdessä vaiheessa te havaitsitte, havaitsin, että te mainitsitte eri missioiden budjetin valvonnan – jäsenvaltiot maksavat suoraan sotilaiset toimet, mutta siviilipuolella tämä onnistuisi. Tämä kuitenkin hyvähän viitataan kansallisten parlamenttien rooliin tässä suhteessa, kun valvitaan, valvotaan näitä missioita. Aiemminkin olen todennut, että olisi erittäin tärkeää, että kansalliset parlamentit olisivat mukana varsinkin, kun Länsi-Euroopan unionin parlamentaarinen yleiskokous on hajotettu. Ehkä tämä valta kaikkea tätä valtaa ei pitäisi keskittää tänne meidän valiokuntaamme, koska saattaa, että kansalliset parlamentit tästä närkästyisivät, koska aivan oikein ja katsovat, että heilläkin olisi tärkeä osa ulko- ja asioiden valvonnassa. Olin kahtaisin mielin sen suhteen, mitä tapahtuu niille poliittisille pysyville varamiehille, mutta ulkoministeritkin ovat hieman jääneet tästä arkkitehtuurista ulos nyt kun ulkoministeriöt saatu taka, on saatu takaisin mukaan kuvioihin, niin tämä on hyvä asia sinänsä. Ja ymmärrän kyllä, mitä Rova Lunacek sanoi. Nyt on todettu, että tällaiset maantieteelliset pöydät ja niiden maantieteellisten pisteiden valvontamisi komissiolle. En ole tästä nyt aivan niin varma. Ja sitten Sarjus Volski on hyvin voimakkaasti puolustanut maantieteellistä jakautumista ja jotkut monet muutkin. Minun mielestä meritiin täytyy olla kuitenkin tärkein kriteeri, ei se, mistä puolelta maailmaa on peräisin. Yksityisen hakijan ansiota pitäisi asettaa keskiöön, ei niinkään kansallisuuskysymykset. Tässä on kuitenkin jonkinlaista epäjohdonmukaisuutta asiakirjassa. Toisaalta vaaditaan maantieteellistä tasapainoa, mutta sitten saman hengenveton vaaditaan, että parlamentin erityisvaliokunta pidetään ennallaan huolimatta siitä, että tuossa komiteassa nykymuodossaan ei ole yhtään ainoata ranskasta tai englantilaista jäsentä. Kuitenkin ranskalaiset ja englantilaiset ovat päämäärävässä roolissa näiden missioiden toteuttamisessa, niin eihän tässä ole minkäänlaista maantieteellistä tasapainoa toteutettu. Ja sitten konsuli toimet ulkosuhdehallinnossa minun maani esimerkiksi ja sen ulkoministeri ja jotkut muutkin suuret jäsenvaltiot ovat huolissaan siitä, mitä roolia annetaan näille kansallisille konsuleille sen suhteessa näihin ulkosuhdehallinnon konsuleihin. Tästä täytyisi vielä puhua. Kiitoksia kovasti. Vigenin on pyytänyt puheenvuoro. Hänkin on koordinaattori. Vigenin. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti huomanneet, että täällä on yksimielisyys neuvottelujen tulosten laadun suhteen. ja tuemme täysin herra Gualtierin esittämään kantaa, mikä meistä on tärkeää, on se, että meidän pitäisi tehdä nyt kaikkemme. To make all this done by July. Että kaikki hoituu heinäkuun mennessä. Ymmärrän, että Tämä on hankalaa, mutta me keskustelimme jo siitä, että jos sopimus saadaan, niin näin pitäisi ponnistella. Saattaa olla, että siellä on joitakin kysymyksiä, jotka edellyttävät enemmän keskustelua, varsinkin henkilöstösääntö. Meidän mielestäni tämä vielä onnistuu kyllä, että tämä hallinto kesätä on jälkeen käynnistyisi. Thank you. Thank you very much, Mr. Sar- Kiitoksia kovat herra Sarus Volski. Kiitos herra puheenjohtaja. Ja minä esittäin pahoitteluni Elmar Brogille, jos, jos hän on vielä saanut kommenttia, niin ensinnäkin toistan, että meidän pitäisi onnitella, kiittää esit- esittelijöitämme ja edustajamme näissä vaikeissa neuvotteluissa vastapuolen kanssa, vaikka en tiedä, onko kolme ja puolikin parlamentti on puolitoista mielestäni, niin neljäkin siitä voisi tulla. Ja sinä kun olet vielä kärjessä, niin sitten vielä enemmän. Mikä nyt on saavutus sinänsä, on miten pitkälle tässä päästiin. Ja tämä oli todella menestys sikäli. Edistystä on siinäkin, että meillä on enemmän vastuunkantoa poliittisesti ja budjetin kannaltakin, vaikka se nyt ihan täydellistä ole se kaikki. Mutta jo minä pitäisi arvioida sen perusteella, missä oltiin ennen Madridia, missä ollaan Madridin jälkeen, niin olisi tehdä kokonaan toinen asiakirja, toinen taulukko. siitä tätä sihteeristöä, että voitaisiin vertailla Afetin 3. toukokuuta päivättyä versiota Madridin versioon. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että lasi on puoli täynnä, täydempi kuin aikaisemmin, mutta ei ihan täynnä vielä. Kun katselen tässä taaksepäin, en niin pitkällä kuin Elman Brock pystyy katsomaan, mutta kuusi vuotta Fetissä kuitenkin, niin se on aina ollut kovin kunnianhimoinen oli jo tämä valiokunta. Olen aina ihailut Brockia, koska hän aina omaa painoa vastaan taistelu, vaikkei se helppoa ole minunkaan ta- tapauksessa, niin jos nyt reiluja ollaan. Minä vetosin kuitenkin häneen, koska on tällainen muisto minullakin. En nyt mainitse, kenen kanssa hän on kisaa käynyt, mutta kuitenkin ulkoasioissa meidän puolestamme, että olisimme vielä kunnianhimoisempia. Haluaisin teidän kiinnittää huomiota siihen, että vielä meillä on päätöksenteossa kuitenkin vipuvoimaa ja ehkä sitä kautta lasi täyttyy hiljakseltaan Mattilin jäljeltäkin. Kun nyt olen näin ylistävä ja toiveikas Verhofstadtia ja Brokkia, niin siellä on kuitenkin mielestäni pari pettymystäkin. Ensinnäkin poliittinen vastuunkanto kärsi siitä, että siellä ei ole poliittisia varamiehiä. Minun mielestäni, jos ajatellaan ulkoministereitä tai kiertää puheenjohtajuus, niin se ei ole oikea vastaus kun ajatellaan kuulemisia, joita meillä on, että tulee jää taas uusi herra kuuden kuukauden välein. että kerät tietenkin parhaansa, mutta olisi parempi, että olisi pysyvät poliittiset varamiehet, eikä vain yksi. Toiseksi yllätys, yllätys. Varaumani liittyy maantieteelliseen edustavuuteen. Miten välttää sellainen vaara, että aivan alusta lukien uusi hallinto todella sitten se edustaa 27 eikä 15. Sellainen vara on olemassa. Totta kai siinäkin edistystä on kyllä saatu. Kiitokset Elmarille siitäkin. Parannusta on saatu siltä osin, kun sanotaan, että tarvitaan kaikki jäsenvaltioiden merkityksellinen läsnäolo. Täytyy muistuttaa kuitenkin, että tämä muotoilu oli olemassa jo 27 artiklassa komission henkilöstösäännössä. Hyvä, että se siellä on, mutta ei siinä mitään uutta ole tai mitään lisäarvoa saatu. Mutta uutta on se, että 2013 tarkistetaan asiaa ja se, että uutta on myös se, että korjataan epätasapaino sellaista on. Mutta sitten kysymykseni, miksi odottaa vasta siihen asti uusien esimerkiksi osalta 25 prosenttia Kolme vuoden päästä tilanne on juuri se sama. Ensinnäkin, jos on saatu tämä 25 prosentin tavoite saavutettua Relexissä kolmen vuoden kuluessa, niin onko sitten edistystä ollenkaan ja kuinka monen vuoden aikana se saavutetaan? Eli parempi, mutta ei riittävän hyvää. Tässä Jean Moneta muistelmista siteeras hän totesi, että mikä ei ole mahdollista ilman henkeä, sielua, sellaista miestä kuin Brock, tai naista. No rouva Jean Monnet, nyt hän rouvaksi voi muuttaa. Mutta mikä ei ole kestävää ilman instituutioita? Se voidaan kaikki kääntää englanniksikin. Mikä ei ole mahdollista ilman miestä ja naista ihmisiä, mutta mikään ei ole kestävää, kestävää ilman instituutioita. Miksi käytetään näitä hyväksi koettuja instituutioita 2004 jälkeisessä tilanteessa? My arguments about that share... Mutta 36 edustuston päällikköä viidestä poliittisesta ryhmästä, viidestä jäsenvaltiosta, eikä uusista, vaan Saksasta ja Italiastakin. 200 61 edustajaa edustaisivat. Halusin, että kaikki äänestäisivät kompromissin puolesta, jotta toivotaan, että sitä vielä parannetaan. Ei se tähän pääty. Tämä vain alkua. Tästä jatketaan. Ja henkilöstösäännön ja varmaan ottaa huomioon myös meidän lausuntomme. Neuvostoko sen ottaa? En minä tiedä. Joo. Vielä yksi kysymys. Olisi kiva tietää, mikä on tämä poliittisen sopimuksen oikeudellinen asema, miten sitova se on, sitooko se myös Ashtonin seuraajaa. Ja miksei panna sitä kaikki oikeudellisesti sitoviin sopimuksiin, toimintavälisen sopimukseenkin. Se on jo osoittautunut hyväksi välineeksi ja miksei myös kahteen asetukseenkin. Ja vastatakseni vielä Tannokille, ei kannata vastusta ansioita ja maantieteellistä, uh, maantieteellistä edustavuutta. Ansiot eivät ole maantieteellisesti neutraaleja. Kiitoksia. Nyt kertoisin, että tulkit ovat varttia vaille asti. After that we are without them and we still have three people to... Täällä vielä kolme pyytänyt puheenvuoroa tai esittää kommenttia. Sitten niin kuin Brock vetää yhteen. Nyt pyytäisin, että valtuuskuntien puheenjohtaja puhuisi. Gracias, eh, presidente. Niin, puheenjohtaja, no en minä nyt tästä asiasta sen enempää sisältöä käy ruotimaan. Minä olen samaa mieltä kuin tässä äsken on kuultu. Eli sekä miesten että naisten kanssa ja tahtoisin kiittää ja onnitella neuvotteluita, erityisesti Galtieria, Demareista henkilökohtaisesti ja sitten toki Brokkia ja ferrostattia tietenkin myös. Minun mielestäni tämä on nyt, tässä on nyt saavutettu paljon, kun me tässä epäilitte, epäilimme kovasti tätä muutama kuukausi sitten ja erityisesti Euroopan ulkoasian hallinnon yhtenäistämistä ja erityisesti parlamentin tehtävää, joka joka, joka sitten kuuluu meille valvo, valvoaksemme tämän hallinnon järjestämistä ulkoasioita varten sekä talousarvion näkökulmasta että sitten sisäisen säännön näkökulmasta. Joka tapauksessa kansainvälisten eh, yksiköiden edustajia me haluamme tänne kutsua ja hallinnollisesti näin. Tämä takainen kutsu on jo esitettykin ja haluankin nyt muodollisesti esittää sekä Kaltierille että Brokille ilmoittaa, että tämä 7. päivä heinäkuuta Strasbourgissa järjestettävä valtuuskuntien johtajien kokous saisi teidät sinne selostamaan, mistä kyse on ja näin sitten tällaista jokapäiväistä tämän yksikön työn selvittämistä saisimme siellä sitten kuulla ja Gualtierilla varmasti voi sitten löytää myös hyviä liittolaisia tämän asian edistämiseksi parlamentissa. Mutta joka tapauksessa päätän toista ja toistan sen, että 7. heinäkuuta on juuri tuo kokous, josta äsken mainitsin ja sinne toivon teidän saapuvan. Kiitoksia. Very much. Kiitoksia kovasti. Rova Lösing. Ja trotz der Kiitoksia. Huolimatta siitä, että parannuksia on saatu aikaan ja ilman parlamenttikunnan työtä uudistuksia ei varmaan olisi saatu aikaan, voin todeta, että kuoryhmän nimissä en kaikesta huolimatta voi yhtyä tähän optimismiin. Me katsomme, että tämän sopimuksen myötä Madridissa toivo progressiivisesta siviili- tulevaisuudesta, siviilipuolen tulevaisuudesta Euroopassa pikkuhiljaa hälvenee. Ulkosuhdehallintoon tulee mukaan elementtejä, jotka eivät sinne kuulu nähdäksemme. Emme halua, että sotilas- ja siviilirakenteet yhdistetään toisiinsa. Tätä emme voi ymmärtää. Nähdäkseni ei ole mitään demokraattista ulkosuhdehallintoa koko maailmassa, jossa näin asiat olisi hoidettu. Siviilipuolen ulkopolitiikka on todellinen vaihtoehto eikä pelkästään täydentävä osa muuta politiikkaa. Tämä on jäämässä kuitenkin sivuroolin asemaan, vähäiseen asemaan ja myöskin ulkosuhdehallinto ja tiedustelupalveluiden yhdistäminen sen toiminta ei tämä ole demokraattista toimintaa. Usein täällä parlamentissa on todettu, asioita, jotka voin tänäkin päivänä toistaa. Olemme erittäin kriittisiä edelleenkin. Herra Boroka totesi, että niiden piiri, jotka saat nähdäkseen näitä salaisia asiakirjoja, tulevaisuudessa voidaan laajentaa suuremmaksi. Kysymykseni kuuluu, pitääkö tämä silloin sisällä myöskin kuen jäseniä? Saatko kuenlaisetkin nähdä näitä asiakirjoja? <laughs> Thank you now. Uh, no niin. Herra Jib. Kiitoksia puheenjohtaja podziękowania za wykonaną pracę. Minä voisin liittyä kollegoihin ja esittää onnitteluni meidän edustajillemme neuvotteluissa. Ennen kaikkea onnitteluni on osoitettu herra Brokille. Olemme nähneet, että mukaan on saatu monia sellaisia ratkaisukeinoja, joita me peräkuulutimme jo ennen, aivan alusta alkaen. Me keskustelimme tästä hyvin pitkään valiokunnassamme. Olemme siis kiitollisia näistä. Aika paljon on hyväksytty siitä, mitä ajoimme takaa. Ja kuten totesin, olen iloinen, että Jokaisessa perustutsussa on myös joku vastuussa ihmisoikeusasioista tai kansalaisjärjestöistä. Mielestäni tämä on tärkeä saavutus. Se on erityisen tärkeää varsinkin ihmisille, joita vainotaan tai jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Heillä täytyy olla tällainen takuu siitä, että on yhteyspiste myös EUn edustustoissa sellainen henkilö, joka kuuntelisi häntä ja puhuisi heidän kanssaan. Eli tämä on erittäin hyvä saavutus. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että emme ihan 100 prosenttia ole haluamastamme saaneet. Vaikuttaa siltä, että se ei vielä riitä takaamaan esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvoa. Haluamme maantieteellisenkin tasapainon aivan luonnollista – tässä olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka tästä ovat puhuneet aikaisemmin. Meillä on tulossa 2013 tarkistus. Minä kuitenkin muistan, kun uudet jäsenvaltiot liittyvät Euroopan unioniin, oli muun muassa työmarkkinoille pääsyn osalta siirtymäkausi. Tiesimme, että teoriassa sitä voitaisiin lyhentää, mutta sitten taloudellisten vaikeuksien takia tätä kautta jatkettiin täysimittaisesti. Siksi minä olen sitä mieltä, että tätä olisi hyvä vielä kerran miettiä, kun itse asiakirjoita, asiakirjoja rupeamme lukemaan tarkemmin. Haluan myös aivan täyden selvyyden sanamuotoiluissa, varsinkin silloin kun me mietimme toimielinten toimivaltoja tai henkilöstön määrää eri toimielinten osalta niin, ettei tule sellaista tilannetta, josta herra Salafranka puhui. Se saisi, saattaisi mutki, mutkistaa elämäämme tarpeettomasti ja leitetään hoidetta pois päiväjärjestyksestä alusta alkaen. Yksi kysymys vielä esittelijälle. Emmekö ehkä voisi täsmällisemmin muotoilla kysymystä Miten se oikein toteutetaan? Antaako korkea edustaja valtuutuksen vai vain todekkaa edustava ministeri vai onkin jokin toinen tapa yhteensovittaa kaikkia tätä niin, että tässä voisi sekä parlamentti olla tyytyväinen, kuten myös ulkoasiainministerit, ainakin puheenjohtajavaltion puolesta tai sitten Troikan puolesta meille sitten raportoisi. Lopuksi vielä yksi kommentti. Minä luulen, että kansalliset parlamentit on sysätty syrjään tässä. Todennäköisesti meitä kritisoidaan sieltä suunnalta paljon, koska he eivät ole mukana tässä menettelyssä oikeastaan millään tavalla. Olen samaa mieltä kollegan kanssa, joka sen mainitsi jo aikaisemminkin. Tiedän aika paljon itse tästä ongelmasta, voisin sitä paljonkin kertoa omista kokemuksista, niin kun aikana olin kansallisen parlamentin jäsen. Muista, minkälaisia odotuksia oli, kun niistä keskusteltiin myös parlamentin eri valtuuskunnissa. Kiitos, herra Brock. Jos onnistutte seitsemässä minuutissa panemaan paketin kuntoon. No, yritetään. Asia nyt on niin, että kumppaneiden antamassa julistuksessa todetaan, että kaikkien osapuolten täytyy pyrkiä saamaan oman instituutionsa hyväksyntä. Tämä on aivan selvää. Neuvottelut sinänsä eivät ole tuottaneet oikeasti sitovaa päätöstä. Toiseksi on täysin selvää, että lainsäädäntömenettely menettely johon Erasala Frankka viittasi. Liittyy vain osittain, kuuluu vain osittain tähän sopimukseen. Sun kun on kyse henkilöstöstä esimerkiksi. Niin, tähän liittyy henkilöstösääntöön. Henkilöstösääntö tässä pätee. Toisaalta tietystikin tätä asiantilaa voidaan pyrkiä muuttamaan. Meillä on poliittiset puitekehykset. Mikäli asia hyväksytään, niin tietystikin täytyy mahdollisimman pitkälti pyrkiä pitäytymään tähän, koska muuten saattaa, että toinenkin osapuoli saattaa haluta purkaa koko sopimuksen. On tässä nyt järkevää, järkevämpää ehkä pohtia, missä on riskejä ja minkä taakse saadaan parlamentin enemmistö. Vaarana myöskin, että muut osapuolet pyrkivät paketin purkamaan. AFE, ulkoisen valiokunnan oikeudet, budjetin valvontaoikeudet. Nyt yhdessä ainoastaan voidaan muuttaa tiettyjä asioita yhteisymmärrässä toimintojen kesken. Tammikuussa ilmoitettiin, että silloin kun on kyse ulko- turvallisuuspolitiikasta ja tähän liittyvistä talousarviomenettelyistä, niin todettiin, että etukäteen valiokunnan täytyy pystyä pohtimaan jo asioita, yhteisön ulkoturvallisuuspolitiikan piiriin kuuluvia asioita, ennen kuin budjetista päätetään nyt. Me vastaamme ulkopolitiikasta, budjettivaliokunta vastaa budjettipolitiikasta. Asia on näin, mutta tietenkin tilannetta voidaan vielä parantaakin, mutta tähän nyt on päästy. Sitten luottamuksellinen tieto Tätä koskevia sääntöjä tullaan tarkastamaan vielä jatkossa. Kyse on toimintaväisestä sopimuksesta silloin, kun on kyse tästä viiden hengen ryhmästä. Ei ole lupa saada tietoa. Ryhmän kokoonpano voidaan muuttaa ainoastaan, mikäli tähän liittyvää sääntöä muutetaan ja ilman parlamenttia tätä sääntöä ei voida muuttaa. Kyse on toimintaväisestä sopimuksesta 5, 6, 7 vuoden takaa, millä se nyt solmittiinkin. Sitten kuuleminen, epävirallinen sellainen, ja haluatte se poistaa. Epävirallinen näkemysten vaihto, exchange of views, oli, josta päätettiin. Albertini voi tietysti tavata Ashtonin suljettujen ovien takana. Emme halua tätä epävirallista kokousta poistaa, koska muuten saattaa olla, että tässä joudutaan samantyyppiseen kuulemiseen kuin komissaarin nimittämisen yhteydessä. Etukäteen kuitenkin pohdittiin tätä suljettujen ovien takana tapahtuvaa tiedon, tietojen vaihtoa. Sinänsä kovinkaan paljon, paljon ei tässä muutu, koska epävirän näkemysten vaihto ja se, että valiokunnan puheenjohtajan ja korkean edustajan välillä voidaan käydä kirjeenvaihtoa, niin katsomme, että Tiedonvaihto joka tapauksessa tulevaisuudessa on taattuna 60 prosenttia EU-viranomaisia, siis vähintäänkin 60 prosenttia. Näin tänne on kirjattu. Ja myöskin jäsenvaltion edustajia lähettämiä väliaikaisia virkamiehiä ja kansallisten hallintojen lähettämiä virkamiehiä. Kyse on lähinnä poliiseista ja sotilaspuolen henkilöstöstä. Tässä on vielä pelivaraa ainakin sikäli että kukin osapuoli voi saada enemmän kuin 30 prosenttia tai 60 prosenttia. Ei tämä minun mielestäni ole mikään ongelma tämä 10 prosentin pelivara. Lähetetty henkilöstö otetaan käyttöön vain Tämä on sallittu vain erikoistapauksissa. Ei kyse ole siitä, että halpaa kansallista henkilöstöä halutaan tänne vaan lopullisena pyrkimyksenä on saada enemmän pysyvää henkilöstöä kuin väliaikaista. Herra Franka, kuten aamulla ilmoitin, valikunnan puheenjohtajalla on ilmoittanut asiasta myöskin esittelijöille ja kahdelle valikunnalle, TV-valikunnalle ja budjettivalikunnalle, johon minut oli kutsuttu. Ja tänään kello 13 tapasin kaikki kansanpuolueen AFETin jäsenet tieten heille asiasta ja aion jatkaa tätä tiedotustyötä jatkossakin. Aina kun on tilaisuus, ei pidä kuvitella pelkästään neuvosto järjestää lehdistötilaisuuksia tiedottaakseen asioista. Kiitoksia Rova Neitsille hänen puheenvuorostaan. En tiedä, voimmeko yksinkertaisesti antaa päätöslauselman, mutta tietystikin meidän täytyy täsmentää, tehdä täsmällisesti kantamme selväksi. Ja, ja miten ymmärrämme tämän tekstin, miten y- ymmärrämme nämä määritelmät esimerkiksi budjettikysymysten suhteen. Tietystikin täsmentävää työtä voidaan vielä tehdä. Herra Salafrankille toteaa sen, että mikäli epäselvyyksiä on, voidaan selvennystyötä vielä tehdä. Tämä olisi hyödyllistä tulevaisuuden kannalta. Meidän täytyy katsoa, että mitä varsinkin poliittisen vastuuseen tulee, niin tämä täytyy tehdä selväksi. Jäsenvaltiot ovat, jäsenvaltiolla on tiettyjä käytäntöjä, jotka liittyvät oikeusvaltion periaatteeseen. Meidän täytyy yhteisymmärryssä muiden kanssa pitääkin omista oikeuksistamme. Kyse on so- yhteistä sopimuksesta. Poliittinen sitovuus, johon Sarius Volski viittasi, ei ole mitään oikeustekstiä, juridista tekstiä oikeudellinen sitovuus on hankala saada aikaan, mikäli perussopimuksessa ei ole sille pohjaa. Mutta tässä voidaan käyttää sama menetelmä kuin aina ennenkin. Ei enää tarvitse kääntyä kansallisten tahojen puoleen. Me voimme tehdä sopimuksen tai hyväksyä julistuksen yhdessä muiden e, toimijoiden kanssa tai perustaa sellaisen elimen, jossa yhteistyötä voidaan tehdä muiden kanssa. Ja neuvosto sitten kun hyväksyy asiakirjata, neuvoston kokousten pöytäkirjata ja myöskin tiedot, jotka pistetään virallisen lehteen, ovat sitovuuden raja ikään kuin. Niin pitkälle voidaan mennä. Tietysti meidän täytyy olla rohkeutta ryhtyä sellaisiin pyrkimyksiin, jotka ovat poliittisesti toteutettavissa. Rovanitse toteasin, että nyt menettely ei ole lopuillaan. Ehdottaisin, että kokouksissamme vielä terävöitämme tätä keskustelua. Aion nyt esitellä sitten tekstiluonnoksen ja aion ehdottaa, että te, puheenjohtaja, huolisi, joko maanantaiksi tai tiistaiksi määrittelette tarkistusten jättöajan, josta meidän täytyy pitää kiinni, koska aika on tässä hieman kortilla. Meidän täytyy käyttää tilaisuutta hyväksemme. Kiitoksia myöskin Rova Lunacekille jälleen kerran. On aivan totta, että kyse ei puhtaasti ulkopolitiikasta ja siitä, että kehityspolitiikka pitäisi alistaa ulkopolitiikalla, vaan niitä täytyy koordinoida paremmin. Kummallakin kuitenkin edelleenkin oma roolinsa. Tämä on erittäin järkevä lähestymistapa. Herra toteaa toteaisin, että ensimmäinen joulukuuta tämän viraston on määrä astua toimintaansa. Uskon tämä mahdollinen aikaraja. Henkilöstöasetus on tässä tärkeässä asemassa ja myöskin lisätalousarvio 2010, missä määrin se mahdollistaa tämän ulkosuhdehallinnon toimeen ryhtymisen. Tiedän, että tämä on monimutkainen keskustelu budjettivaliokunnassakin, mutta tämä ei ole meidän asiamme hoitaa budjettipuolta kuntoon. Olemme keskustelleet tänään muiden esittelijöiden kanssa ja havainneet, että täysistunto tekee päätöksen henkilöstöasetuksesta ja varantoasetuksesta aina sitten vasta, kun neuvosto on tehnyt oman päätöksensä. Mikäli neuvosto yrittäisi tässä nyt huiputtaa meitä, meillä on tietenkin yhteispäätös oikeus takataskussamme järeämpänä aseena. Kustannukset asian mönkään menemisestä olisivat kaikkiin puolella liian suuret. Meidän kannattaa pitäytyä tähän pakettiin ja prosessia viedä eteenpäin, koska tämä merkitsisi edistystä meille. Varanhoidon valvontapuoli haluaa pureta myöskin yhteis- yhteisen ulkotuspolitiikan ja sen rahoitukseen. Budjetin valvonta, silloin kun on ollut kyse neuvoston toimista, on perustunut lähinnä Erasmus-sopimukseen, eikä lainsikaan oikeisesti sitoviin sääntöihin. Nyt on kirjattu mustana valkoiselle, että tässä toimitaan samoin kuin komission talousarvion suhteen muutoinkin ja tämä on osastossa kolme jopa. Joten olipa sitten kyse henkilöstömenoista tai muista menoista, niin tätä menettelyä noudatetaan. Toisaalta kyse on kolmesta komissaarista, jolla on vastuualueensa. Entä sitten nämä poliittiset varamiehet, pääsihteeri tai varapääsihteeri? Komission puolella kullakin komissaari oma vastuullisessa, mutta toisaalta meillä pitäisi olla neuvoston puolelta joku varamies, joka edustaa neuvostoa. Neuvoston pitäisi päättää neuvoston sääntöjen muuttamisesta. Tänä päivänä on vaihtuva puheenjohtajuus, joka johtaa neuvosto esimerkiksi ja sitten tämä triopuheenjohtajuus. Tämä on kirjattu sellaisella tavalla, että sitten kun Rova Ashton tekee päätöksiä, taustalla täytyy olla yhteisölainsäädännön kannalta legitiimi pohja, esimerkiksi erityisedustajia koskeva menetelmä, joka perustuu artiklaan 33. Ulkoministeri, joka virallisesti omaa yhteisön legitiimiden voi edustaa neuvostoa. Uskoakseni nyt tässä asiassa on päästy eteenpäin ja myöskin maantieteellinen tasapaino. Tästäkin on ilmaistu voimakas kanta Vigenin esimerkiksi on tähän viitannut. Onko sitten maantieteellinen tasapaino kyseessä, niin joka tapauksessa todetaan, että maantieteellinen sukupuolten välinen tasapaino pitäisi saada aikaan. Ja 2013 pohditaan uudelleen tätäkin asiaa ja ryhdytään se tekemään riittävää lisäehdotukset ja ryhtyä, voidaan ryhtyä lisää toimiin oikaisemaan tätä epätasapainoa, joka mahdollisesti tällä välillä on syntynyt. Tämä menee paljon pidemmälle kuin mitä neuvoston jäsenvaltiot olisivat halunneet. Neuvosto olisi halunnut veto-oikeuden. Me saimme oikeuden tulla kuulluksi. Minun mielestäni tämä on tärkeä asia. Äh, ich glaube, mehr äh, kann man da nicht herausbringen. Da hat sie auch mehrere Gespräche kuusi keskustelua on käyty usein otteeseen tämä tiedoksi Löysingille. Ei Euroopan unionilla ole mitään tiedustelupalvelua, eikä sillä oikeusta perustaa, eikä edes halua perustaa minkälaista tiedustelupalvelua, joten tästä syystä teidän argumentiltanne putosi pohja pois. Thank you very much. No kiitoksia kovasti. Kiittäisin kääntäjiä. He lähtevät nyt. You would like to speak